announcements. Yeah. Guten Tag, good afternoon, bonjour. No niin, hyvää iltapäivää. Aloitetaan. Esityslistan hyväksyminen. Tuskin on huomioita, joten esityslista on näin hyväksytty. Kohta kaksi. Pöytäkirja edellisestä kokouksesta on asiakirjojen joukossa. Jos ei ole vastalauseita kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirja on hyväksytty. Tänään meillä on monia kieliä, joita ei käytetä, mutta eipä tarvitakaan, kun ei niillä ole tänään käyttöä. Ja sihteeristössä on uusi henkilö, Els van Hoven. Tervetuloa oikein sydämellisesti. Täällä valiokunnan sihteeristössä on oikein hyvä henki. Se on mukava asia. Lisäksi puhutte saksaa loistavaa. Aikaisemmin henkilöstöpääosastolla ja nyt täällä. Täällä on varmasti mielenkiintoisempaa. Tiedätte, että kävimme Lapissa, Inarissa, valtuuskuntamatkalla. Englanniksi on kertomus tästä matkasta siellä asiakirjojen joukossa. Kerron teille luvassa olevista kolmikantaneuvotteluista, koulutusohjelmasta, huomenna kolmas kolmikanta tapaaminen. Yes Europe aiheesta. Ongelmat ovat hankalia, mutta varmasti saadaan nämä asiat hoidettua. Esittelijät ja varjoesittelijät hyvässä yhteishengessä. Ähm, informelle trilog. Creative Europe. Ensimmäinen epävirallinen kokous 21. päivä maaliskuuta. Neuvosto sai Koreperiltä mandaattinsa 6. maaliskuuta. Tömärines on puhui Irlannin puheenjohtajavaltion nimissä. Kolmikantaneuvotteluiden aikana käsiteltiin monia aiheita – ohjelman rakennetta, logoa, joitain määritelmiä, yleiset ja erityiset tavoitteet, jotka koskevat juuri Creative Europe-ohjelmaa ja audiovisuaalisen laboratorion asemaa. Seuraava tapaaminen 25. huhtikuuta ja silloin keskustelemme prioriteeteista ja tuesta, jolla tuetaan kulttuuria ja tiedotusvälineitä kahta keskeisintä osiota ohjelmaan pääsyä, miten siitä viestitään ja miten jaetaan tulokset. Hyvin on lähdetty liikkeelle, joten toivon, että saadaan jonkinlainen sopimus neuvoston kanssa ennen kuin Irlannin puheenjohtajakausi päättyy. Selvää on, että ihan loppuun ei päästä, koska talouskysymyksiä ei ole vielä ihan selvitetty. Tiedämme, mitä vähän meille on tarjottu ja toivomme, että kollegat, jotka neuvottelevat nimissämme neuvoston kanssa, onnistuvat saamaan vähän enemmän varoja, koska ilman koulutusta ja kulttuuria kaikki muu on turhaa. Olisi hienoa, jos neuvoston puolella jotkut neuvottelijat myöskin sisäistäisivät tämän, niin pääsisimme vähän nopeammin eteenpäin. Europe for Citizens. Neuvosto on hyväksynyt lainsäädäntötekstin seuraava askel tämänkin asian yhteydessä tulee keskustelun kohteeksi koordinaattoreiden kokouksessa tämän tämä oikeusperusta ongelma. Saimme kaiken aikaiseksi mitä halusimme, mutta tänään iltapäivällä pohditaan, miten etenemme tästä. Tässä puheenjohtajan ilmoitusasiat. Nyt siirrymme esityslistalle kohtaan neljä. Kulttuurialalta ja luovilta toimialoilta kasvua ja työpaikkoja EUlle. Aikaisemminhan juuri sanoinkin, miten tärkeä tämä aihe on, joten hienoa, että meillä on tänään kuulemistilaisuus. Marie-Therese Sanchez-Schmidt on esittelijä. Olemme kaikki osallistuneet siihen, että – kutsumme näitä asiantuntijoita tänne ja tiedämme, että tällä alalla digitaali-sana on hyvin keskeinen yhä enemmän, joten varmasti tämä asia tulee tänäänkin esiin tällä saralla kulttuurin alalla on paljon päätöslauselmia jo ja audiovisuaalialalla ja digitaalikysymyksissä – muutokset tapahtuvat niin nopeasti, että aina emme pysy tässä vauhdissa oikein mukana. Tämän päivän kuulemistilaisuuden taustalta löytyy se, että halusimme saada tietoa konkreettisista toimista, joilla voitaisiin tukea näitä aloja. Olen iloinen siitä, että meillä on Maria Popovic läsnä. Hän johtaa eurooppalaisia hankkeita liikkeitä eurooppalaisessa design Eindhovenissa Hollannissa. Pascal Tymerel on varajohtaja vastuussa kestävästä kehityksestä Vivendissä Ranskassa Pariisissa. Ponsol de Port, Comité Colbertista Ranskasta Pariisista ja siellä seuraavana mies Bernd Fesel Dortmundista Saksasta European Center for Creative Economy ja sitten Fabian Mikle joka johtaa European Music Officea Belgian Brysselissä. Hoidetaan tämä kuulemistilaisuus nyt seuraavalla tapaa. Meillä on kaksi alustuskierrosta. Ensin kaksi asiantuntijaa, noin 10 minuutin puheenvuorot, sitten kysymykset ja vastaukset puolen tunnin ajan. Annetaan vastauspuheenvuorot myös ja sitten kolme asiantuntijaa vielä. Jälleen 10 minuuttia puheaikaa ja sitten sitten kysymyksiä ja vastausta kolme varttia ja sitten annan komissiolle puheenvuoron. Irlanti puheenjohtajavaltiona saa puheenvuoron, jos täällä on joku kuulumassa, kuulemassa ja sitten Mari-Teres saa vielä puheenvuoron lopuksi. Petro saa, taitaa olla läsnä pääosaston johtaja ja en nyt näe Irlannin puheenjohtajavaltion edustajaa. Ja pyytäisin ottamaan huomioon teknisen seikan vielä. Tätä lähetystä voidaan seurata myös internetissä, joten kamera seuraa aina puhujaa automaattisesti, mutta sitä varten pitää olla oma mikrofoni siellä päällä, eikä naapurin mikrofoni, muuten kamera filmaa väärä henkilö. Lähdetään liikkeelle. Ensin puheenvuoron saa Maraja Popovic. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Should speak from Hello, I'm uh, Maria from Netherlands. Päivää olen European Design Centeristä, Hollannista olen Maria Popovic. Tehtäväni on tarkastella, kuinka saadaan aikaan foorumeita, joilla voidaan edistää kulttuuria, luovan alan toimintaa. Tärkeintä on luoda yhden lukun järjestelmä kulttuurialaa varten – Ja rahoituksen saanti on tärkein toimialamme, eli me pyrimme yhdistämään eri rahoituslähteitä toisiinsa. Niin, ikäisesti, niin ikään tarkastelemme perinteisiä rahoituslähteitä, kuten Business Angels-toimijoita, riskipääoman antajia ja erilaisia takurahastoja ja muita rahoitustoimia haluamme yhdistää toisimme. Hiljattain saimme aikaan tutkimuksen, jossa tarkastelimme ihmisten käsitystä tilanteesta ja sijoittajien intressejä sen, kun on kyse kulttuurialasta. Voin lyhyesti kertoa tuloksista, jotka saattavat olla relevantteja poliittisten toimien kannalta Euroopan tasolla, mikä lisätoimi lyhdytään. Merkittävä kysymys on, onko kulttuuriala ja luova ala millään tavalla kiinnostava sijoittajien mielestä? Toden totta, vastaus oli kyllä. Kaiken kaikkiaan tilanteeseen suhtauduttiin, tai koko tähän alaan suhtauduttiin myönteisesti. Mutta kun tarkastellaan eri, ala, eri alasektoreita, siellä havaitaan, että sijoittajat ovat enimmäkseen kiinnostuneita niitä sektoreita, jotka ne parhaiten tuntevat jo. Sellaisia, jotka ovat hyvin teknologiapitoisia sektoreita esimerkiksi, jotka luovat sisältöä ja jotka ovat teollisen tekijänoikeuksien suojaamia aloja. Kuten voi hyvin kuvitella, olemassa muita sektoreita, jotka ovat vähemmän kiinnostavia sijoittajien ja muiden kannalta. Nämä ovat sellaisia sektoreita, jotka ovat puhtaasti palvelusuuntautuneita sektoreita, esimerkiksi esiintyvät taide, antiikkiala, arkkitehtuuri, käsitaide, teollisuus. Nämä ovat niitä aloja, joilla on kaikkein suurin vaikeus, kun ne pyrkivät saamaan rahoitusta perinteisistä tai uusista rahoituslähteistä. Olemme tarkastelleet suurimpia esteitä sijoittajien kannalta. Miksi tähän ollaan ei sijoiteta? Suurin syy on se, että taitavia johtohenkilöitä on vaikea löytää ja kunnollista bisnesmallia ei välttämättä löydy helposti. Asiantuntemusta puuttuu. Aiemmin oli erilaisia julkisen sektorin liikkeelle laskemia kannustimia. Parhaiten näistä menestyi takuurahastotoiminta, mukaan ottaa 50 prosentin takuu, jota ehdotetaan Creative Europe-ohjelmassa. Toinen mielenkiintoinen seikka sijoittajien kannalta tulevaisuudessa on mahdollisuus tehdä yhteissijoituksia julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja riskejä voidaan vähentää myöskin siten, että että noudatetaan, käytetään käyttöön jonkinlainen suodatusprosessi ja luodaan tällaisia klustereita tai hautomoita. Lainanantajien puolella tilanne on muuten sama, paitsi että lainanantajat ovat vielä varovaisempia. Tätä alaa pidetään korkean riskin sektorina, riskaavelimpana alana kuin monia muita. Lainanantajat ovat hyvin selektiivisiä, kun on kyse eri alasektoreista ja sijoituksista ja lainantamisesta. Taitavien johtohenkilöiden puuttuminen on suurin este tälläkin puolella, mutta suuri ongelma liittyy myöskin siihen, että takuita puuttuu, tai teollisuuden oikeuksien puolella on puutteita. Ja kun on kyse lainan antamisesta, vaikuttaa siltä, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että riskin vähentäminen kolmansien osapuolten antamien takuiden kautta on kaikkein paras tapa toimia, mukana ottaa 50 prosentin takuu. Voin tässä yhteydessä painottaa yhtä eroa, joka valitsee lainanantajien ja sijoittajien välillä. Sijoittajat tarkastavat tilannetta kansainvälisesti, mutta tämä ei päde niinkään lainanantajiin. Lainanantajat voivat toisissa, joissakin tiettyissä olosuhteissa, mikäli niillä on paljon markkinatietoa ja tiedustelutietoa, silloin hekin saattavat mennä sijoittamaan kansainvälisesti silloin kun on kyse jo kokeneista toimijoista – tai pankilla on jo kokemusta toiminnasta jossakin toisessa maassa. Meillä on tyyppisiä foorumeita. Niiden kautta kaikkein eniten tai parhaiten voidaan sijoittaa kulttuurialan. Nämä ovat olleet myönteisiä kaikkien sektorien kannalta. Tällaiset foorumeet mukaan luettuna apurahat suurimmassa pulassa ovat yleensä olleet käsiä ja taideteollisuusalata, joten ne ovat mielenkiintoisia rahoituslähteitä myöskin näiden alojen kannalta katsottuna. Riskit nähdään hyvin samantapaisina kuin sijoittajienkin puolella. Se on kyse apurahanantajista ja lainajista. jotkut katsovat, että sääntely on liian paljon ja sääntöjä on liian paljon, ja tämä estää sitten lisää sijoitukset hankkeiden ja yritysten kohdalla. Vaihtoehtoiset foorumit ovat mielenkiintoisia lähinnä sikäli, että täten voidaan kertaa rahaa pan-eurooppalaisella tasolla, koko Euroopan tasolla. Yhteissijoitukset ovat hyvin mielenkiintoisia, varsinkin tällaiset Euroopan laajuiset yhteissijoitusrahoitusmuodot me tarkastelet sitä, kuinka voidaan Euroopan tasolla luoda verkostoja ja yhdistää rahoituslähteitä. Olemme järjestäneet monia kokouksia, joissa me keskustelet siitä, kuinka voitaisiin luovan alan yritykset saamaan tukea riskipääomarahastoista ja Business Angel-tyyppisiltä toimijoilta, promottoreilta. Kun tarkastellaan tällaisten sponsoreiden toimintaa ja kykyä tyydyttää, täyttää kasvavien yritysten tarpeita. Tällä, tässä suhteessa mahdollisuudet ovat kovinkin rajalliset. Olemme ehdottaneet vaihtoehtoisia rahoituslähteitä, tällaisia crowdfunding-rahastoja ja muun tyyppisiä rahoituslähteitä, jotka mahdollistavat sen, että muutkin kuin erittäin erikoistuneet toimijat voivat saada rahoitusta. Esimerkiksi säästöjä voitaisiin käyttää tuottavammalla tavalla sen sen, että ihmiset vain nostavat korkoa pankista ja voisivat sijoittaa rahansa toisella tavalla. Suuri yleisö pitäisi saada mukaan tähän. Olemme tehneet yhteistyötä crowdfunding-foorumien kanssa. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ajatus ja yleisesti tähän suhtaudutaan myönteisesti, mutta ihmiset ovat kuitenkin hyvin varovaisia. Monet johtopäätöksistä perustuvat näppituntumaan tai jonkinlaiseen intuitoon intuitioon pikemminkin kuin kokemukseen näiden crowdfunding-tyyppisten rahoituslähteiden ja foorumeiden yhteydessä. Suurin osa sijoittajista katsoo, että joillakin markkinalohkoilla tästä saattaisi olla hyötyä tällaisesta mikäli rahoitusta saataisiin varhaisessa vaiheessa. Tätä pidetään tämän hyödyllisenä, kun halutaan investoida markkinoihin ja markkinoista tehdään täten houkuttelevampia Tästä voisi olla hyötyä, mutta menetkö ne sitten mukaan sijoittajat ja rahanantajat? Tämä on suuri kysymysmerkki. Vain 15 prosenttia sijoittajista oli käytännössä saanut kokemusta tällaisista foorumeista, vaikkakin 60 prosenttia niistä katsoi, että ne ovat hyvinkin kiinnostuneita tästä toiminnasta. Suurin ongelma on tämä sääntelyongelma. Perinteiset ja crowdfunding-foorumit ovat kumpikin yhtä mieltä siitä, että lisää uutta sääntelyä ei kaivattaisi, vaan pikemminkin pitäisi mahdollistaa se, että varsinkin sijoittajat, jotka haluavat tehdä yhteistyötä crowdfunding-foorumeiden kanssa, voisivat toimia samantyyppisesti kuin pääomasijoittajat. Tämä toisi lisää avoimuutta markkinoilla. Tämä mahdollistaisi sen, että eri toimijat voisivat toimia tässä yhteistyössä. Täten voitaisiin houkutella paljon suurempia investointeja kaikille sektorille, erityisestikin kulttuuri- ja luovan alan toimijoille. Lyhyesti vielä suosituksia. Tässä on ehkä kaksi tärkeintä suositusta. Ensinnäkin pitäisi markkinatiedustelutoimintaa, markkinatietoa lisätä. Suurin osa sijoittajista katsoo olevansa kiinnostunut kulttuurilasta, mutta katsoo, että heillä on riittävästi tietoa eri alasektoreista ja tietyistä markkinoista. Mikäli niillä olisi enemmän tietoa, niin voisivat olla enemmänkin kiinnostuneita ja mahdollisesti voisivat myöskin investoida tähän alaan. Ja toinen seikka on se, että pitäisi yhdistää paremmin investointeja ja investoijia keskenään, koska yhteissijoitustoimintaan kohdistuu suurikin mielenkiinto. Muuto sijoittajata pitäisi, tai kaikki sijoittajat pitäisi voida yhdistää Euroopan laajuisten foorumeiden ja rahastojen kautta. Täten saataisiin sijoitusyhteisö mukaan näihin talkoihin. Suurin kannustin olisi tällainen takuufasiliteetti, niin kuin Creative Europe-ohjelman yhteydessä. Mutta joskus takuita puuttuu. Ja yksi ongelma on se, kuinka arvioidaan näitä yrityksiä Tietoa puuttuu ja tietämystä niin ikään sen osalta, miten kulttuuri- ja luovan alan toimijat toimivat. Näin ei, näistä ei ole riittävästi saatavilla tietoa. Ja kulttuurihankkeiden arviointi on ehkä kaikkein suurin kompastuskivi. Takuufasiliteettia voitaisiin käyttää jonkinlaiseen kapasiteetin rakentamiseenkin. Erittäin tärkeää olisi se, että alueelliset ja paikalliset ja kansalliset elimet saataisiin paljon paremmin mukaan tietoisuuden lisäämiseen. Ja näiden pitäisi saada lisää tietoa siitä potentiaalista, jota luovalla alalla on. Tiedon puute on ilmeinen ongelma myöskin valvonta viranomaisten tasolla tai johtotasolla. Tietoa voitaisiin käyttää ei pelkästään tiedon lisäämiseksi kulttuurin toimesta, mutta myöskin rakennerahastojen toiminta pitäisi tehdä tunnetummaksi. Foorumeiden yhteydessä suurin ongelma on se, että foorumit ovat irrallaan muista perinteisistä rahoituslähteistä. Siellä puolella katsotaan, että tukea tarvittaisiin, jotta parempi suhde saataisiin luotua perinteisten sijoittajien ja niiden foorumoiden välillä Niitä tieto kulkisi paremmin eri toimijoiden kesken ja liiketoimintamalli olisi avoimempi. Todennäköisesti joitakin sääntelyseikkoja pitäisi saattaa kuntoon, mutta lisäksi tarvittaisiin toimia avoimuuden lisäämiseksi sen osalta, kuinka eri toimijat toimivat, ja perusverkostoitumista tarvittaisiin investointipiireihin. Tästä olisi hyötyä kaiken kaikkiaan. Lopuksi vielä merkittävä ongelma, johon kaikki sijoittajat ja lainanantajat törmäävät, kun he pohtivat sijoittamista kulttuurialaan, on se, että vankkoja liiketoimintasuunnitelmia ei ole. Joskus on kyllä hyviä ajatuksia, ideoita ja mielenkiintoisia näkökulmia ja ajatuksia, mutta kulttuurialan ihmiset ilmeisestikin ovat sellaisia, että heillä ei ole riittävästi tietämystä, tietotaitoa kunnollista liiketoimintasuunnitelmien suunnitelmien tekemiseksi. Moniin ongelmiin on ryhdytty jo puuttumaan ja niitä on ryhdytty työstämään, mutta ilmeisestikin tämä on edelleenkin ongelma, johon täytyy puuttua. Nyt käytin jo 10 minuuttia puheeltani, joten en nyt sano tässä enempää. Oikein paljon kiitoksia. Annan puheenvuoron Pascal Tumerellille. Olkaa hyvä. Bonjour, merci beaucoup pour... Kiitoksia kovasti kutsusta. Tällä tavoin voin tulla mukaan itsekin tähän toimintaan. Vivendissä yleensä olemme ottaneet kulttuurin kestävän kehityksen toimintaan mukaan. Ja selittäisin hiukan, miten me olemme aloittaneet tämän käytännön, me olemme lähteneet kestävän kehityksen määritelmästä ja kun katsotaan tätä määritelmää, että täytetään nykyisten mm, sukupolvien tarpeet niin, että ei vaaranneta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Tämä pätee, pätee kestävään kehitykseen ja siihen, mikä me olemme. Me olemme ranskalainen konserni, kuitenkin kansainvälinen meillä on toimintaa, siinä on Canal Plus, Universal Music Group ja myös Marokon televiestintäyhtiö Brasilia samoin on mukana tässä konsernissa. Täällä me määrittelemme tämän, koska meillä on investointeja yli kaksi miljardia euroa näille aloille. Ja jos nyt katsotaan YK-määritelmää, niin voidaan nähdä, että meidän vastuumme on mahdollistaa se, että nyky väki e, ja tulevat polvet voivat myös hyötyä tästä kulttuurisesta monipuolisuudesta. E, tässä kun määritellään yhteiskuntavastuu ja katsotaan erilaisia alueita, se on meidän näkökulmastamme inhimillinen, kulttuurinen. Ja kun halutaan määritellä tätä, niin nähdään, että meillä on yhteisiä näkemyksiä. Siinä mietitään juuri sisällön tuotantoa ja välittämistä. Tässä olemme määritelleet kolme strategista kysymystä. Ensinnäkin kulttuurisen moninaisuuden edistäminen, nuorison voimantaminen ja tiedon jakaminen. Tässä pyrimme luomaan lisäarvoa ei pelkästään Vivendille yrityksenä, vaan myös eri osapuolille, jotka siihen liittyvät. Me olemme kiinnittäneet huomiota näihin kolmeen tavoitteeseen, strategiseen tavoitteeseen henkilöstökysymyksissä. Nämä liittyvät YK ihmisoikeusjulistukseen, samoin kuin eurooppalaisen vastaavaan, jossa haluamme osoittaa todellakin, miten inhimillinen ulottuvuus tässä on sen rinnalla, että olisi sosiaalinen ympäristöulottuvuus. Ja aivan lyhyesti otan esiin nämä kolme haastetta, joita meillä, joita meillä on. Tietenkin tarkastelemme meidän tuottajasuhteitamme ja muita suhteitamme. Ja sitten hiukan selittäisin tässä yhteydessä sitä, miten olemme ottaneet mukaan nämä kolme strategista haastetta yhteiskuntavastuussa. 2003 laadimme strategian ajatellen kestävää kehitystä ja tämä maailmanlaajuisesti. Näin olemme halunneet vastuuttaa myös eri sidosryhmät. Me määrittelemme sellaiset indikaattorit, joissa otetaan huomioon nämä eri haasteet. Ranskassa yritysten pitää jo 2001 vuodesta lähtien on pitänyt puhua myös yhteiskunta- ja ympäristöhaasteistansa, ja tämän olemme ottaneet esiin ajatellen yhteiskuntaraportointia. 2006 huomasimme, että sijoittajat ovat vähän tietoisia näistä riskeistä, jotka ovat muita kuin rahoitukseen liittyviä. Usein niillä on ympäristöulottuvuus, ja me olemme tavanneet tässä yhteydessä sijoittajia. Tämä onnistui oikein hyvin tämä toimenpide koska eh, tällä tavoin saatiin hyvin eh, kattava eh, näkemys. Ja 2009 meillä on ollut jo laaja verkosto tässä suhteessa. Eurooppaan laajensimme myös Yhdysvaltoihin, Kanadaan 2007. Halusimme saada aikaan ulottuvuuden, joka on vielä laajempi ja 2008 allekirjoitimme maailmanlaajuisen sopimuksen. Tässä tulevat esiin nämä kolme haastetta. Kansainvälisten yritysten pitää eh, ottaa esiin, miten nämä asiat on hoidettu yrityksissä ja eh, miten edistämme kulttuuria, miten otamme nuorison mukaan tässä eh, tähän digitaaliseen toimintaan ja miten hoidetaan digitalisointi. Sitten meillä on lisävaihe 2010. Siinä on päätetty ottaa mukaan nämä kolme haastetta myös kestävästi johdon periaatteisiin ja näin se tulee jokaiseen yritystasoon mukaan. 2011 me olimme mukana perustamassa kansainvälisesti yhteisöä ja olemme olleet mukana käynnistämässä myös globaalia raportointialoitetta. Siinä eri konsernit, eri yritykset vertautuvat toisiinsa sen mukaan, miten ne raportoivat toimintaansa ja mukaan lukien äh, sinne tulevat nämä kolme äh, haastetta, jotka mainittiin jo aikaisemmin. 2012 tuli voimaan Ranskassa Grenelle 2 laki ja siinä on äh, velvollisuus raportoida yrityksen yhteiskuntavastuusta ja siihen liittyvistä toiminnoista AY-liikkeelle ja ympäristöosapuolille. Ja tässä otetaan esiin myös toimittaja- ja tauran toimittajasuhteet ja viitataan myös ilon periaatteisiin. Tämä on tärkeä asia, koska kun olemme määritelleet eri haasteet, joita meillä edessämme on, 2012 mm, olemme raportoineet viimeksi tässä asiassa ja hyvin tarkkaan selitimme nämä indikaattorit, jotka ovat hyvin olennaisia, strategisia. Ja näin huomaamme, että tästä on hyötyä sekä taloudellisesti yritykselle, mutta myös ajatellen yrityksen ympäristö- tai yhteiskuntavastuuta. Ja myös integroitu raportointi, se tulee mukaan tässä Eh, myös EU-lainsäädännössä niin, että mahdollisimman hyvin saamme selville, saadaan selville yrityksiltä eh, niiden eh, toiminta ja vaikutukset, jotka ovat muita kuin rahoitukseen liittyviä. Tässä siis 2005, 225 artikla Ranskan niin sanotussa Grenelle 2 laissa, ja se on aika vaativa sitten muutama esimerkki näistä indikaattoreista, jotka liittyvät eri osapuoliin. Siinä on työllisyysvaikutus, alueellinen vaikutus, kehitysvaikutus ja myös tarjousten tuotteiden saatavuus, sisältökysymys ja sitten esimerkkinä kun sanotaan, että kulttuuri vahvistaa myös talousnäkökulmia. Meidän velvollisuutemme on tyydyttää nykyisen sukupolven ja tulevien sukupolvien tarpeet ja vaatimukset ajatellen erityyppistä musiikkia, erityyppisiä ohjaajia, erityyppisiä elokuvia. Esimerkiksi musiikin osalta suunnilleen yli 60 prosenttia tuloista tulee paikalliselta tasolta, paikallisartisteilta, niin voimme tyydyttää kaikilla tasoilla, kaikissa maissa, joissa olemme mukana kuluttajien tarpeita. Ja tässä vaikutetaan myös Ranskan elokuvateollisuuteen edesautetaan myös äh, nuoria ohjaajia ja Canal Plus äh, siinä äh, on mukana tunnettuja ohjaajia ja myös ensi, ensimmäisiä elokuvia tekeviä ohjaajia. Tässä voidaan nähdä, miten monipuolisesti tätä tarjontaa on nyt kun määritimme nämä kolme strategista haastetta, me olemme ottaneet ne mukaan yrityksen eri toimintatasoille. 2010 jo useat yritykset Ranskassa ovat ottaneet mukaan myös tällaiset kestävän kehityksen tavoitteet. Usein kyse oli siitä, että vähennetään, vähennetään hiilidioksidipäästöjä tai sitten työllisyyteen liittyvät tavoitteet näivät välttämättä päde meidän yritykseemme, joten me otimme mukaan nämä kolme haastetta, jotka määriteltiin 2003, ja kaikki eh, tytäryritysten eh, johdossa ovat hyväksyneet eri indikaattoreita, jotka liittyvät näihin Canal eh, Plusassa. Kyse on pienen budjetin elokuvista, mutta myös prosenttiosuudesta, joka käytetään vanhojen elokuvien restaurointiin tai digitalisointiin. Ja tämä liittyy siihen, miten nämä ovat tarjolla myös nykysukupolvelle ja tuleville. Tällaiset kriteerit on otettu mukaan myös musiikkialalla yrityksessämme ja siinä on tietty prosenttiosuus, jolla tuetaan tai jota käytetään nuoriin esiintyjiin. Ja tässä puhutaan ei pelkästään paikallistasosta, vaan kansainvälisestäkin tasosta. Näiden toimenpiteiden tueksi meillä on riippumaton ulkopuolinen toimisto ja joka vuosi arvioimme näitä kriteerejä hyvin korkealla yritystasolla. Tällä hetkellä eh, on yli tuhat johdohenkilöä, jotka ovat mukana tässä. Ja olemme konsultin kanssa huomanneet, että tässä on päästy pitkälle tavoitteissa ja eh, koko ajan mennään vaan pidemmälle. Eh, me olemme huomanneet hyvin, että tällä tavoin me olemme pystyneet asettamaan prioriteettimme ja olemme pystyneet jakan, jakamaan ne e, myös e, järjestöpiireissä e, osakkeenomistajiin suhteessa, samoin kuin akateemisessa maailmassa. Kyse on myös sijoittajien, sijoittajien suhtautuvasta toiminnasta. Ja tässä olemme toimineet hyvin johdonmukaisesti, koska tällä tavoin jatkamme sijoittajien kanssa vuoropuhelua ja me olemme saaneet heidät mukaan myös analysoimaan näkökohtia. Ja myös sijoittajat ovat huomanneet taloudelliset näkökohdat ja sen, että tämän alan tekijöitä kannattaa kuulla Amondi esimerkiksi eh, on hyvin merkittävä sijoittaja ja siellä on otettu myös nämä kriteerit mukaan eh, sillä tavoin, että voidaan katsoa, miten ollaan päästy eteenpäin näissä tavoitteissa. Ja sitten lopuksi vielä eh, erittäin tärkeää että saada aikaan osapuolten välistä vuoropuhelua. Olemme nähneet, että nämä aiheet ovat sellaisia, että niiden arviointi auttaa meitä menemään eteenpäin. Me voimme myös yrittää vaikuttaa, tai varsinkin kun katsotaan viimeaikaisia tapahtumia, ajatellen yritysten yhteiskuntavastuuta, voimme vaikuttaa niin, että kulttuuria luovalla alalla otetaan käyttöön yhteiskuntaraportointi ja Tämä on tärkeää nähdä, että meillä on säännöllistä vuoropuhelua tässä suhteessa ja se pitää ottaa mukaan myös johdon palkkauskysymykseen, koska tämä auttaa yritystä kohti hyviä päätöksiä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja nämä ovat sellaisia esimerkkejä, jotka antavat kannustusta myös sijoittajille. Kiitoksia. Si, Madame Kiitos oikein paljon, Vätömeren. Ja nyt lähdetään keskustelemaan. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Patripe. Um, thank you for the... Hyvä Kiitokset kahdelle puhuneelle naiselle näistä alustuksista. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Hyvä Popovic, puhuitte näistä rahoitusfoorumeista. Mistäkään näistä puhuitte ja miten arvioitte rahoituksen kestävyyden silloin, kun lähdetään rahoittamaan ihmisten yksityishenkilöiden voimin? Joskus olen nähnyt, että rahoitus on ollut hyvin onnistunutta – mutta jotkut muut hankkeet ovat epäonnistuneet tässä rahankeruussa kansalaisilta. Joten toivoisin, että voisitte vähän paremmin arvioida sitä, mikä on edistys, mikä ei niinkään, ja mitkä ovat syyt epäonnistumisten takana. Ja sitten muutamista suosituksista, esimerkiksi tällainen online-investoijien foorumi. Mitenköhän se voitaisiin tehdä? Miten laajalle – sillä saataisiin yhteys, Ketkä olisivat tässä yhteistyössä, niin voisitteko vähän yksityiskohtaisemmin kertoa tästä ajatuksesta. Ja sitten vielä Rotemedel, te siteerasitte tuota melko tuttua asiaa tiedon jakamisesta. Tiedätte, että meillä on paljon ongelmia eri ehtoihin liittyen, jotka liittyvät tietoon ja sen jakamiseen. Toivoisin, että voisitte sanoa ne vähän jotain enemmän. Onko muita kysymyksiä tässä ensimmäisen kierroksen aikana? Ilmeisesti ei, joten Rapopovic. Thank you for your question. Uh, first with... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnäkin näistä uuden tyyppisistä foorumeista Tämä alkoi Kickstarterilla, amerikkalaisella avustuksiin perustuvalla foorumilla. Tänä päivänä meillä ei tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta tällaista crowdfunding-foorumia on, mutta arviolta ehkä 500 pelkästään Euroopassa on tämä luku. Näin tämän tyyppisiä foorumeita on yhä enemmän ja muikin tyyppisiä foorumeita, myöskin tämmöisiä pre-ordering foorumeita, lainanantofoorumeita ja sitten tällaisia sekafoorumeita. Ne toimivat lähinnä yleisellä tasolla, joten ne eivät ole niinkään erikoistuneet minkään tyyppiseen alasektoriin. Ja kun on kyse luovasta alasta, nähdäkseni yli 90 prosenttia, 91 prosenttia niistä rahoitti tavallaan toisella kulttuuri ja luova ala tämän yrityksiä, mutta ICT-ala ja matkapuhelin ei otettu huomioon, joten tämä saattaa olla jopa suurempi luku, joten crowdfunding foorumin on erittäin soveliansa kulttuuri- ja luovan alan teollisuuden tukimuoto. Entisesti liiketoimintamalli, että Periaatteessa kyse on samantyyppisestä investoinnista kuin muutkin investoinnit. Tässä käytetään teknologisia keinoja hyväksi prosessin eteenpäin viemiseen ja kun tarkastellaan taas equity-tyyppisiä, equity-pohjaisia pääomafoorumeita, ne ovat hyvin tiukalti säänneltyjä kansallisella tasolla sääntelyä on. Ja sääntely on samantyyppistä kuin esimerkiksi, kuin esimerkiksi riskipääoman tai sponsoritoiminnan yhteydessä. Erona on se, että että siellä käytetään hyväksi teknologiaa ja sopimukset tehdään verkkovälitteisesti eikä niinkään perinteisellä tavalla offline-toimintana. Riskit ovat hyvin samantapaisia. Tässä erona on se, että nyt hyödynnetään jotakin aivan uutta – Pyrimme niin ikään saamaan mukaan muitakin kuin tällaisia hyvin sofistikoituneita ja kokeneita sijoittajia, ihmisiä, joilla on säästöjä, mutta jotka eivät ole käyttäneet tätä hyväkseen sijoittaakseen eri yrityksiin useammastakin syystä. Esimerkiksi tiedon puute olemassa olevista yrityksistä on ollut yksi ongelma. Ja tämän crowdsourcing, eli että ihmisiltä kerättävät investoinnit on tämä uusi toimintamuoto. Ja kun tarkastellaan suojelun tasoa, investoijien sijoittajien suojaa, tavallisten ihmisten suojaa. Suoja on saman ta- tasoista, koska suoja on laissa määrätty. Ja kun on kyse suurista investoinnista, meillä on tämä due diligence-säännöstö, joka koskee ammattisijoittajia. Mutta niin ikään sama sääntely koskee näitä tavallisia ihmisiä. Jotkut foorumit käyttävät hyväkseen pienempää väkijoukkoa. Ja silloin nämä sijoittajat ovat joskus sofistikoituneita, kokeneita. Markkinat tulevat vakiintumaan, koska toimijoita on kenties liian paljon ja kaikilla niillä ei ole riittävän hyvää, vakaata liiketoimintamallia, joten ne tulevat karsiutumaan todennäköisesti. Tällaisia toimijoita tulee olemaan vähemmän jatkossa. Todennäköisesti vähemmän avustuksien varassa toimivia sijoittajia toimijoita ja pikemminkin sijoittajien tuen varassa toimivia ja muun tyyppisen tuen varassa toimivia toimijoita. Ja nämä ovat tulleet jäädäkseen. Toinen kysymys liittyi verkkovälitteiseen toimintaan, internetin käyttöön. Voin antaa esimerkin sen osalta, kuinka voi kasvaa. Ja kun puhuu sijoittajien kanssa, Suurin ongelma, varsinkin rajat ylittävissä sijoituksissa, on ollut tiedon puuttuminen tietyiltä sektoreilta ja myöskin tiedon puuttuminen silloin, kun on kyse ulkomaan markkinoista. Olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että voimme tehdä hyvinkin paljon ohittaaksemme nämä ongelmat. Yksi vaihtoehto, jota tarjoamme sijoittajille, on se, että ei tarkasta pelkästään projekteja ja hankkeita, joista joku saattaisi olla kiinnostavan, pikemminkin tarkastamme myöskin eri kokemuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä voidaan kuulla kyseessä, kyseessä olevasta maasta. Heiltä saadaan tietoa markkinaolosuhteista ja siitä, miten markkinoille pääsee kyseisessä maassa. Joten teemme hyvin paljon yhteistyötä myöskin klustereiden ja hautamoiden avulla. Näiden avulla saadaan taustatietoa tietoa maassa vallitsevasta tilanteesta ja hankkeen profiilista ja koko sektorista. Tarjoamme sijoittajille myöskin mahdollisuuden jakaa tietoa keskenään. Siellä toimijat voivat jakaa kokemuksia eri alasektoreista. Jotkut ovat saat aivan väärän käsityksen jonkun sektorin toiminnasta. Esimerkiksi alasektori saattaa olla hyödyllisempi ja tuottoisampi kuin mitä ihmiset kuvittelevat. Yleensä sijoittaja ei itse yksin halua mennä mukaan, vaan etsii muita sijoittajia, ihmisiä, jotka haluavat sijoittaa rahansa, mutta jotkut eivät ole valmiita etsi, etsiskelemään tällaista diiliä tai sijoituskohdetta, mutta mielellään he noudattavat jonkun vakiintuneen toimijan esimerkkiä tämän foorumin kautta. Tarkoituksena on mahdollistaa parempi kommunikaatio, tiedon välittäminen ja samalla luodaan varmempi toimintaympäristö, kun he voivat keskustella, sijoittajat keskustella muiden rekisteröityiden sijoittajien kanssa ja saavat turvallisemmin pielen, jolla sitten mennä itse mukaan. Vielen Dank. Paljon kiitoksia. Niin tietenkin toinen puhuja vielä. Olette merellä. De connaissance, en fait, ça recouvre trois... Euh, niin nämä kolme eh, prioriteettia. Niiden avulla halutaan saada aikaan monimuotoisuutta sisältöihin. Tämä on prioriteetti, joka liittyy nimenomaan Kanal Plusiin, eh, joka on ensimmäinen maksu-TV eh, ykkösenä, ykkösenä Euroopassa ja Afrikassa. Ja lisäksi se, että mediaa säädellään hyvin merkittävästi lailla tämä malli, jota käytetään Kanal Plusin osalta, siinä on hyvin suuri vapaus, toimi, toimituksellinen vapaus, siis monimuotoisuudesta ja sitten miten yritämme vastata digitaaliseen haasteeseen, digitaaliseen kuiluun tässä televiestintä eh, tulee kysymykseen, eh, samoin kuin eh, hyvinvointikuilu, varsinkin Marokossa. Tämä on nähtävissä ja tässä suhteessa kyseessä on yksityinen yritys Marokossa, joka on vienyt päätökseen valokuitu kysymykset ja tällä tavoin on nähtävässä, nähtävissä, että todellakin pyrimme konsernitasolla tätä edistämään. Erittäin mm, suuri haaste Afrikan markkinoilla, samoin kuin sijoittajien parissa. Tässä pyritään vastaamaan sekä taloudellisiin haasteisiin, samoin kuin inhimillisiin haasteisiin, joita asiassa on tässä tulee esiin myös kulttuurinen vuoropuhelu. Se on eri asia kuin kulttuurinen monimuotoisuus, eh, joita eh, merkittävästi sijoitamme näihin eh, kysymyksiin. Miten voimme yhdistää eri mantereilla olevat kyvyt ja artistit Ranskassa Universal Musicin äh, tukema äh, artisti 2006 lähtien äh, olemme ottaneet käyttöön koulutusohjelman ääniinsinööreille ja tällä tavoin voidaan paikalla jo toimia äänittää. Ja ajatuksena alun perin oli tuottaa CD ja siellä nämä harjoittelijat, insinööriharjoittelijat tällä alalla olivat mukana. Tämän tyyppisiä aloitteita meillä on, mutta voidaan puhua myös siitä, mitä tekee Canal Plus Afrikassa. Siellä rahoitetaan suunnilleen seitsemän pitkää elokuvaa vuodessa ja aivan äskettäin oltiin mukana naisohjaajien hankkeessa – Tällä tavoin voimme arvioida sitä, miten yksityinen yritys voi vaikuttaa työllisyyteen aivan suoraan ja eh, sillä tavoin, että voidaan käyttää paikallisia kykyjä eh, eh, myös niillä alueilla, joissa yrityksellä on kehittyvää toimintaa. Me vuosi sitten käynnistimme myös nettisivuston, jonka jonka avulla voimme eh, tunnistaa juuri näitä. Eh, haluamme eh, selittää, miten esimerkiksi tietty artisti, joka on nuorten piirissä hyvin suosittu, hän pitää kovasti klassisesta musiikista ja sitten klikkauksen kautta pyritään pääsemään myös näihin erityyppisiin musiikkilaatuihin käsiksi. Ja tällä tavoin kulttuuria ala toimii mm, vielä eh, Ranskassa tämä on hyvin vähän tunnettua, miten voidaan toimia tällä alalla esimerkiksi eh, juristina tai sitten eh, taiteellisessa johdossa. Ja sitten on aivan ilmeistä, että kulttuurien välinen vuoropuhelu se on rikastavaa henkilökohtaisella tasolla ja se vahvistaa myös ammattiympäristöä jos ähm, tätä ei edesauteta näillä investoinneilla kulttuuria luovalla alalla, äh, silloin menetetään mahdollisuuksia. Äh, tällä tavoin meidän äh, verkostamme kautta useammat saavat mahdollisuuden esimerkiksi yliopistomaailmassa ja artistien piirissä. Voimme lähentää kulttuurialan toimijoita myös taloudellisen sektorin toimijoihin. Kiitos. Merci bien mikrofoni. Euh, si on peut demander et avoir... Niin eh, ehkäpä jos voidaan kysyä sitä, miten voidaan mennä eh, tuonne sisään. Eh, erittäin mielenkiintoista ja kiitoksia kovasti teille. Seuraavaksi antaisin puheenvuoron rouva Ponsol de Porte. Hän on komitea Colbertista Ranskasta, Pariisista. Merci, Madame la Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää kutsusta. Sen avulla voidaan nyt puhua tästä teollisuuden alasta, joka on ylellis, ylellisyystavara, ja se on kulttuuria luovalla alalla ensinnäkin komitee Colbertista, 54 perustettu, siinä on kymmenen alaa edustettuna 75 eh, yritystä eh, suunnittelualalla, eh, sisustusalalla, muotialalla. Siinä on 13 kulttuuriinstituutiota mukana. Aivan alusta lähtien Colbert-komitea on halunnut osoittaa, että se pitää itseänsä kulttuuriilmaisuna Ranskassa ja sen toiminta liittyy kulttuuritahojen toimintaan, koska tällä tavoin voidaan eh, edistää kulttuuria. 2011 lähtien eh, meillä on ollut myös eurooppalaisia eh, jäseniä, joita on samoilla kriteereillä hyväksytty mukaan toimintaan sellaisia yrityksiä, jotka tulevat Saksasta, Tsekin tasavallasta, Belgiasta, Espanjasta. Me olemme mukana jäsenenä myös eurooppalaisten vastaavien yritysten liittojen kanssa. Ylellisyystuotteet ovat osa tätä luovaa ja kulttuurialaa, niin kuin parlamentin päätöslauselmassa on ilmaistu, ja komitea Colbert on ottanut esiin sen, että se kuuluu nimenomaan tähän kulttuuria luovaan alaan. Ja Tällaisenaan se on myös komission tiedonannossa tullut esiin. Ylellisyys tietenkin on yksi kulttuurin ilmaisumuoto. Tässä näkyy ranskalaista kuvastoa. Nähdään, että tämän tyyppinen perintö on meidän kyse, ei ole ainoastaan 1600-1700-luvusta, vaan myös keskiajasta. Ja nämä kuvat ovat Ranskasta, mutta nyt voidaan tietää, että kaikissa meidän maissamme tällaista kulttuuriperintöä on. Luksus on myös sellainen alue, joka on aineeton perintö, kulttuuriperintö, ei pelkästään Ranskassa, vaan myös koko Euroopassa. Tässä näkyy Ranskan kartalla tällainen osaaminen, tällaista osaamista on eri aloilla ja eri alueilla. Ja tässä Ranskan kartalla näkyy eri alueita, joissa on osaamista – tässä näkyy, että eri yrityksiä on perustunut näihin, perustanut toimintansa juuri näille alueellisille osaamiskeskuksille. Näin pk-yritykset ja Ranskassa ja muuallakin pystyvät toimimaan paremmin. Tällä tavoin kaikki tuntevat varmasti suuret muotisuunnittelijat ja muut osapuolet, jotka ovat tässä toiminnassa mukana, mutta tällä hetkellä internet on sellainen alue, jossa luksustuotteiden edistäminen tapahtuu myös sosiaalisen median kautta. Sitä tapahtuu. Siellä on miljoonia seuraajia eri, eri yritysten sivuilla, mutta myös YouTubessa, Twitterissä ja muilla sivustoilla. Tämä ala mm, Ylellisyysala on hyvin kasvava. Siinä on työpaikkoja mukana myös. Tässä muutama luku, jotka koskevat Ranskaa. Meillä on mukana 75 yritystä. Hyvin rajallinen määrä. Siinä on liikevaihtoa 31 miljardia euroa ja siinä siitä menee 84 prosenttia vientiin. Siinä on mukana merkittävästi pk-yrityksiä ja varsinkin hyvin pieniä yrityksiä, sellaisia yrityksiä, joita Ranskan hallitus yrittää rohkaista. Vielä merkittävämpää on se, että nykyisessä taloustilanteessa Ranskassa ja muuallakin Euroopassa me olemme pystyneet silti lisäämään teollista, teollisuuden työllisyyttä 2006 vuodesta 2012 kasvua 10 prosenttia. Lisäksi liikevaihto on 7,5 kertaistunut vuodesta 90. Me olemme kasvusektori ja siitä syystä varmaankin ja viennin avulla me olemme paremmin pystyneet ylittämään tämän kriisivaiheen. Muutama luku myös tästä alasta koko Euroopassa. Siinä on Komitee Colbertissa mukana myös eurooppalaisia yrityksiä ja osapuolia. Tässä on selvästi nähtävissä eurooppalainen ulottuvuus ja tämä näkyy kaikissa yrityksissä. Lionel Fontanier on meille laatinut selvityksen ja tämän selvityksen tuloksista näemme, että Ranska on maailman ykkösviejiä laadukkaissa tuotteissa, 67,9 prosenttia. Meillä on merkittäviä kilpailijoita teollisuusmaissa, mutta Eurooppa on siis merkittävin viejä näissä yläsegmentin tuotteissa. Mm, 25-18 luksusbrändeistä on eurooppalaisia. Työpaikkojen määrä on 1,5 miljardia. Mm, vuosittain liikevaihto on 440 miljardia, noin 3 prosenttia EUn BKTstä. Hyvin mm, peräinen yritysmalli siinä yhdistyvät osaaminen, joissakin tapauksissa myös luovuus, innovaatio ja myös tutkimus ja kehitys. Meillä on aivan erityislaatuinen rakenne, yritysrakenne, ja tämän avulla saamme aikaan älykästä kasvua, johon myös Euroopan unioni pyrkii. Tämä rakenne on sellainen, että se edesauttaa myös siinä, että vaikutuksia näkyy muuallakin yhteiskunnassa. Myönteiset vaikutukset liittyvät tietoon, tietoon, jota on hankittu tällä alalla, ja se hyödyttää koko yhteiskuntaa. Ja markkinoillakin on nähtävissä myös nämä kerrannaisvaikutukset, koska tällä tavoin avataan tietä muillekin teollisuuden aloille ja myönteisiä vaikutuksia kerrannaisvaikutuksia on myös ajatellen Ranskan ja Euroopan kuvaa maailmalla. Mitkä ovat sitten meidän haasteemme ja vaatimukset ajatellen Euroopan unionia? Ensimmäinen liittyy eh, osaamiseen. Meidän haasteenamme on tällä hetkellä se, että saamme aikaan eh, tietoisuutta nuorten parissa siitä, miten kiinnostavia ammatteja tähän liittyy miten nämä alat voivat tarjota työllisyyttä äh, kestävästikin. Äh, Komite Colbertin äh, toimii yhteistyössä koulutusmaailman kanssa. Tällä tavoin olemme allekirjoittaneet jo parislaisen kouluyhteisön kanssa sopimuksen ja nuoret voivat käydä Komite Colbertin yrityksissä niin, että nämä nuoret, jotka innostuvat näistä ammateista, pystyvät näitä ammatteja sitten myöhemmin harjoittamaan. Ja toinen haasteemme tässä suhteessa on se, että parannamme käsi- ja taideteollisuustyöntekijöiden profiilia ja kuvaa. Tällä hetkellä mm, nämä käsityöläiset ovat vähän arvostettuja. Me haluaisimme lisäarvostusta käsityöläisille niin, että myös nuoret lähtevät näille aloille ja heidän vanhempansa usein, koska päättävät asiasta. Mm, tässä niin Kyseessä on myös Unescon sopimus, yleissopimus kulttuuriilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä. Ähm, sen puitteissa meillä on myös merkittävä rooli äh, niin, että voimme säilyttää moninaisuutta ja edistää sitä. Äh, me olemme mukana merkittävästi myös Ranskan kulttuuriministeriön hankkeissa. Olemme halunneet, että meidän taiteilijamme, tekijämme saisivat oman, oman oppiarvonsa Metro d'Art. Ja tällä hetkellä kymmenellä on jo tämä oppiarvo. Lisäksi olemme pyytäneet kulttuuriministeriöltä mahdollisuutta käyttää tätä, tätä arvonimeä tai oppiarvoa, jotta voidaan osoittaa, miten tämä osaaminen on osoitus aineettomasta osaamispääomasta. Me olemme toimineet yhteistyössä myös opetusministeriön kanssa Ranskassa ja siellä annetaan oppiarvo nimike parhaista, parhaille työntekijöille, näitä jo 75 Ranskassa. Lisäksi mm, luova toiminta on aivan välttämätöntä, että meillä on suunnittelijoita, nuoria suunnittelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tästä osaamisesta ja saavat aikaan työllisyyttä ja kasvua, joten me olemme lähteneet useisiin yhteistoimintahankkeisiin Ranskassa koulutusmaailman kanssa. Esimerkiksi Etelä-Ranskassa ollaan tässä toiminnassa paljon mukana ja aivan yhteisesti olemme lähteneet kumppanuushankkeeseen Ensama Olivier de Serin koulun kanssa. Haluamme, että nämä ranskalaiset tai muualta Ranskaan tule, opiskelemaan tulevat opiskelijat pystyvät tuntemaan paremmin ammattia ja voisivat jatkaa tällä alalla. Tällä kartalla on nähtävissä paljonko meidän alallamme on yhteistyötä, miten paljon saamme aikaan yhteistyötä eri yritysten kanssa ja eri yhteisöjen kanssa Euroopassa. On tärkeää nähdä, että nämä nuoret suunnittelijat pääsevät tällä tavoin yhteistoimintaan. Ja sitten kolmas haaste, joka meillä on, se liittyy siihen, miten meidän alamme voi suhtautua muualle maailmaan. Tässä on kartta. Mm. Me olemme ne järjestäneet toimintaa verkostoitujen kautta maailman. Varmasti tiedätte, että tällaista voi, toimintaa voidaan edistää kaikissa Euroopan maissa erittäin tärkeää on se, että saamme eurooppalaiset, äh, eurooppalaiset esille, koska kyse on tuotteista, jotka ovat hyvin laadukkaita. Ja lopuksi vielä muutama ehdotus, jos sopii. Ensinnäkin äh, meidän panokseemme ajatellen komission vihreää kirjaa. Äh, valitsin sieltä muutaman. Ensinnäkin tavoitteet, tietenkin edistää tietoisuutta varsinkin nuorison keskuudessa tästä alasta. Muutama vuosi sitten olimme sitä mieltä, että ala on aika tuntematon Euroopan toimielimissä vielä, mutta ehkäpä sen tähden, kun tämä ala on kasvanut merkittävästi muodin, sisustuksen, korujen kautta. Meidän tavoitteenamme on siis edistää tämän alan tunnettuutta – ja sitä kasvumahdollisuutta, jota, joka tällä alalla on. Ehkä puolesta toista miljoonasta kahteen miljoonaan työpaikkaa 2020 mennessä. Meidän tavoitteenamme on, osoittaa, on ollut osoittaa myös sitä, se miten tärkeää on säilyttää tämä osaamispääoma Euroopassa. Monet maat kadehtivat tällaista osaamispääomaa Ja tällä hetkellä monet tulevat ostamaan tällaista osaamista, jota olemme kehittäneet vuosikaudet, vuosisadat jo Euroopassa. Ja meidän tavoitteenamme on edistää tätä luovaa alaa myös teollisuuden kautta, koska se liittyy paljolti työpaikkoihin. Ja sitten lyhyesti Euroopassa osaamisesta. Haluamme, että se säilyy ja se tunnetaan paremmin. Ehkä olisi parempi hoitaa näitä asioita Euroopan mittakaavassa ja voitaisiin saada, saada aikaan mm, eurooppalaisen toiminnan nimike, eli ne elävät aarteet, Euroopan elävät aarteet. Japani on antanut tässä asiassa esimerkin. Euroopassa meillä ei ole vielä samantyyppistä toimintaa, vaikka meillä on valtavasti voimavaroja maissamme tässä asiassa. Tällä tavoin saisimme aikaan ehkä yhteistyöohjelman Ranskassa Comité Colbert ja muut osapuolet. Ja nyt on aivan ilmeistä, että Euroopan unionissa meillä pitää olla sääntelypuitteet, jotka suojaavat meidän talous, malliamme. E, kyse on ja tekijänoikeuksien suojasta. Näitä töitä pitää e, suojella e, niin, että meillä on kunnollinen lainsäädäntö niiden turvana. Kyse on myös markkinoille pääsystä. Voisimme hyötyä, jos olisi tiettyjen kolmansien maiden kanssa enemmän vastavuoroisuutta ja merkittävästi äh, sään, paranneltuja säännöksiä. Kiitoksia. Merci, Madame Ponsol de Port. Kiitos oikein paljon teille, Rouva Ponsol de Port. Vielä kaksi puhujaa ensin. Edustaja Kavada. Herra Fessel, olkaa hyvä. No, Monsieur Kavada, on a dit on, on, on prend l'un après l'autre. Ei, anteeksi edustaja Kavada, nyt on kolme alustusta ja sitten yhteiskeskustelu. Kiitos. Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung an das... Oikein paljon kiitoksia, että sain kutsun tänne valiokuntaan. Kiitos tervetuloa sanoista, puheenjohtaja Pak. Aiheena kulttuurialalta ja luovilta toimialta kasvaja työpaikkoja. Tämä on aiheena ja tässä näette, no valitettavasti Tämä ei osoita, että tässä olisi oikeastaan kolme ympyrää. Kaupunki, kulttuuri, talous voivat toimia tässä yhdessä erilaisia sääntöjä, erilaisia tukimahdollisuuksia, erilaiset aikataulut, kaupunkien kehitys esimerkiksi, kulttuuri, kulttuuriohjelmissa, puhutaan kolmesta kuukaudesta, kolmesta vuodesta, kaupunkisuunnittelusta kymmenistä vuosista ja oma kielenkäyttönsäkin on kaikissa, kaikilla aloilla. Eli se, että saadaan kaupunkisuunnittelija, bisnesmies keskustelemaan ja sitten kulttuurialalta, vaikka joku katuartisti mukaan, niin siinä on erilaista puheenpartta kyllä ja jokaisella omat arvonsa. Tässä on tämän kuitenkin lähtökohta, kun sanotaan, että halutaan kulttuurialalta ja luovilta aloilta tukea myös kaupunkikehitykseen, alueelliseen suunnitteluun. Filosofia on se, että kulttuuri ja luovat alat, nämä voidaan ymmärtää tavallaan tällaisena moninaisena ekosysteeminä. Erilaisissa oloissa toimitaan. Jos katsotaan, minkälainen fokus tähän voitaisiin asettaa, niin ajattelisin, että – tukemisessa ajatella samoin kuin viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Ajatellaan, että investoidaan suuresti kulttuuriperintöön tai uusiin museoihin, vaan me näemme toisenlaisen lähestymistavan. Alhaalta ylös väliaikaisesti annetaan tukea. Periaatteessa tällaiseen lähestymistapaan tarvitaan tietty mekanismi, väline, ja erilaisia kaupunkeja, erilaisia välineitä. Eli ennen kuin esittelen, mitä me teemme, haluaisin vielä ehdottaa, että pohditaan, miten tällainen yleinen väline voisi toimia, miltä se voisi näyttää. Me uskomme, että alueellisella tasolla pitäisi olla pyöreä pöytä ja käydä läpi seuraavat neljä vaihetta. Ensin pitää löytää osallistujat, siihen kuluu jo aikaa, sitten pitää kehitellä tietty visio – sopia yhteisistä strategioista kaupunginvaltuustossa esimerkiksi. Ja sitten kuten Ruurin alueen tavoin väliaikaisia impulsseja saada sinne, mutta muissa kaupungeissa tietenkin tämä toimii ehkä toisin. Esimerkiksi Ranskan metsissä, kun tehdään aloitteita uusien museoiden rakentamisesta. Miltä pyöräpöytä näyttäisi? Tässä on ensimmäinen haaste kaikki nämä alat, jotka otin aikaisemmin esiin, kulttuurin ala, kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja tietenkin myöskin investoinnit, taloudellinen tuke, mutta tietenkin myös omistajat siellä paikan päällä ja sitten luovien alojen kulttuurialojen edustajia. Tällaisen pyörän pöydän rakentaminen vie jo useamman vuoden, vuoden tai kaksi, ennen kuin sovitaan yhteisestä visiosta. Työprosessi tällaisen pyörän pöydän osalta on käsittääksemme kokemuksen mukaan sellainen, että ensin on arvioitava sitä, mitä meillä on paikan päällä. Ei arvioida ainoastaan taloudellisia kysymyksiä, vaan myöskin sitä, minkälaista sisältöä on tarjolla. Ja tässä on jo mielenkiintoista se, miten kulttuurimesenaatti esimerkiksi arvioi eri tavalla kuin sijoittaja tukia. Ja sitten syntyy kehitysprosessi ja toteuttamisprosessi myös, missä – Julkiset investoinnit meidän käsityksemme mukaan ovat vain noin 10-20 prosenttia. Kaikki muut tulee sponsoreilta tai yksityisiltä sijoittajilta. Julkiset sijoitukset ovat kolmen, viiden vuoden mittaisia joskus, mutta voivat olla jopa vuoden tai kahden. Eli todella lyhyen ajan tuki. Tämän kauden aikana konkreettisesti tuetaan kehitystä tällaisen – coaching-lähestymistavan kautta myöskin vaihto eurooppalaisten asiantuntijoiden kanssa, mutta hyvin tärkeää on myöskin se, että pyöreän pöydän tapahtuma järjestetään niin, että toteuttamisen aikana kaikkien osallisten kanssa pyritään siihen, että toimitaan mahdollisimman hyvin. Pyöreän, pyöräpöytä on siis mukana tässä prosessissa jatkuvasti. Oikeastaan tällaisten kehitystoimien kautta tulee tällainen – aineeton lähestymistapa osaksi kehitystä. Bottom up, alhaalta ylös lähestymistapa. Siitä on jo puhuttu paljon. En ole siitä puhua mitään enempää, mutta virheiden asema. Usein vaaditaan sitä, että lopuksi määritellään selkeästi, mikä on lopputulos, ja jos tähän tulokseen ei päästä, niin silloin prosessi on epäonnistunut. Tämä totta kai johtaa siihen, että oppiminen – on hyvin rajallista yhden tällaisen tukihankkeen kautta, ainoastaan virheiden kautta opitaan. Ja jos katsotaan ainoastaan tukemista eikä lopuksi ajatella, että siellä voi syntyä tuloksena jotain uutta, niin silloinhan oppii hyvin vähän integroidun kehityksen yhteydessä. Innovaatioihin liittyy myöskin virheitä, ja tukitoimet, joita voidaan toteuttaa, eivät ole mitenkään virheresistenttejä ja sitä kautta innovatiivisia. Tärkeää oli tämä pyöreän pöydän ajatus. Tässä kehitysprosessissa pitää olla eri tasoja, se on tärkeää on huolehtia siitä, että on jonkinlainen sovitteleva taho, joka ymmärtää kielenkäyttöä molemmin puolin ja voi myöskin tulkita sitä toisille. Jos tällaista henkilöä ei ole, niin se ei ole kunnolla integroitu konsepti. Tärkeää on myöskin kertoa myönteisiä tarinoita. Siis se, että päätetään, mitä pitäisi kertoa siitä, mitä tapahtuu. Usein lehdistö ei ole tässä mikään hyvä kumppani, alueellinen lehdistö ja kansallinenkin innovatiivisten integroitujen toimien yhteydessä on liian suuren haasteen edessä. Eli tavallaan talousasioita ja muita seuraa eri toimittajat ja sen takia on hyvin hankala raportoida edes tällaisista e- integroiduista lähestymistavoista. Osallistujien itsensä osalta tämä on myös tärkeää, kun ajatellaan kaupunkialuetta, kortteleja, jossa on jotain kehitystoimintaa, sitten ei olekaan talouskasvua, niin ei yhdessä enää uskota visioon, ei yhdessä enää uskota siihen, että tällaisten impulsien kautta saadaan myönteistä muutosta aikaiseksi. Tiedämme, taloustieteestä ongelma siinä, että ainoastaan jos kaikki uskovat, että prosessin kautta jotain voidaan voittaa, niin silloin voitetaan. Eli on muistettava tällainen prisoner's dilemma. Tämä on tärkeää monissa prosesseissa, kun ajatellaan budjettia, sen jakautumista, niin sitä ei ole riittävästi otettu huomioon, että positiivisen tarinan kertomisessa tarvitaan ehkä 50 prosenttia budjetista, mutta joskus jopa 30-40. Toisin päin voitaisiin sanoa, että jos hankkeesta ei saada mitään myönteistä kerrottua, voidaan lähteä siitä, että hanke tuskin toteutuu menestyksekkäästi. Ja sitten lopulta se, miten poliitikot kiinnittävät hankkeeseen huomiota. Eli jos ensimmäisen parin kolmen tukivuoden jälkeen hanke ei kannakaan itse itseään, niin on hyvin tärkeää, että alussa löytynyt poliittinen tuki vaikka pormestarin tai Euroopan unionin puolelta jatkuu. Koska jos tätä poliittista tukea ei ole, niin silloin ulkopuoliset nopeasti ajattelevat, että, että ai tämä ei olekaan riittävän hyvä hanke enää, jotta sitä tuettaisiin. Eli usein ihmisten silmissä ei arvioida tukea ainoastaan rahana, vaan se on tavallaan laatumerkintä. Siksi tällainen poliittinen tunnustus ja tuki, ihan aineeton asia, joka ei maksa mitään budjetissa, on hyvin tärkeä väline. Ja suosittelisimme sitä. Minulla on tässä kartta teille esitellä. Tästä näette, missä kaupungeissa Ruurin alueella toteutamme näitä hankkeita. Kymmenen kaupunkia, kymmenen pyöreää pöytää, kaikki infrastruktuuri, mistä on puhuttu, jotta tämä keskustelu voi toteutua kahden ja puolen vuoden ajan. 2010 kulttuuripääkaupunki työn yhteydessä tämä hanke on lähtenyt liittyen Nordrhein-Westfalenissa sanottiin, että tämä vaihtoehto antaa integroitua kaupunkikehitystä, mutta siihen ei tarvita valtavasti rahaa, ei 100 miljoonaa euroa uutta rakennusta varten, eli jatketaan tätä työtä. Olemme rakentaneet eurooppalaista verkostoa 20 valtiossa 80 yhteyspistettä. Ja mitkä ovat sitten keskeiset asiat, mitä on opittu? Johtopäätökset Tärkeintä on kaikille osallistujille selvittää, että tukea ei enää saada hankkeelle vain siksi, että hanke on hyvä. Prosessissa, jota olen kuvaillut, niin tämä ei riitä. Monen taiteilijan osalta tämä on pettumus, kun ajatellaan, että halutaan tukea hienolle hankkeelle, mutta mehän kysymme myös, miten tämä hanke tukee kaupunkikehitystä. Tässä tietenkin sekä taiteilijan että artistin pitää pohtia tätä, että myöskin paikallis- poliitikkojen. Ja tällainen prosessi voi viedä vuoden tai kaksi. Ja sitten on voitava motivoida ihmisiä jatkuvasti myös silloin, kun siitä ei saada vielä palkkaa, vaan tehdään työtä kaupungin kehityksen eteen, eikä pelkästään omien etujen osalta, niin tämä on hankalaa. Pari seikkaa vielä, vaikka minulla on puheaikaa vain vähän. Tärkeää on se, että nämä väliaikaiset impulssit todella nähdään aloitteena vain, jotta – voidaan saada aikaan pitkäaikaista muutosta. Eli jos arvioidaan kuukauden tai kahden hankkeita, eli että on uusia festivaaleja vaikka ilmastosta ja kulttuurista tai jotain väliaikaisia näyttämöitä, niin jos arvioidaan parin kuukauden jälkeen, niin voidaan nähdä näitä muutoksia. Eli tässä on paradoksia. Miten arvioida viiden vuoden kuluttua sellaista, mikä on tapahtunut kuukauden kahden aikana tai mikä ei ole toteutunut? Eli pitäisi nähdä, miten pitkällä aikavälillä tapahtuu muutoksia. Tähän näkemykseen, tämän näkemyksen tueksi tarvitaan uusia arviointimenetelmiä. Lopulta haluaisin vedota sen puolesta, että käytetään hyväkseen alueellisia verkostoja, kuten Vivendin kollega sanoi kun tällainen yhteistyö paikan päällä on ratkaiseva tekijä pyörässä pöydässä ja siellä ei ole omistajat tai luovien alojen edustajat tai kaupunkisuunnittelusta vastaajat. Jos tästä verkostosta yksi puuttuu, niin silloin oikeastaan aineettomien hankkeiden lyhytaikainen tukeminen ei toteudu. Siksi pitää ajatella nyt uudella tapaa ja todettava, että tietotaitoa antava on yhtä arvokas kuin se, joka antaa pääomaa rahaa. Ruurin alueella tämä ei ole vielä mitenkään itsestään selvää. Lopuksi vielä meidän toiminnastamme lyhyesti ja kiitos siitä, että kuuntelitte. Kiitos oikein paljon, herra Fesel. Tämä hyvin liittyy kulttuuri, Essenin pääkaupunki asemaan. Sitten vielä Fabian Mikle, olkaa hyvä. Policy Office. Okei, okay. johtaja European Music Officeista Brysselistä, olkaa hyvä. apologize for the, the first. Pyydän anteeksi tätä ensimmäistä kaaviotanne, koska se nyt ei oikein worki. En voi sitä teille näyttää. Tarkoituksena on puhua Euroopan musiikkialasta, siitä missä nyt mennään ja mitä haasteita on edessä. Olen Fabien Mikle, edustan täällä European Music Office järjestää. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia samasta kutsusta. EMO on Brysselissä toimiva järjestö, joka pyrkii edistämään eurooppalaista musiikkialaa. Edustamme kaiken tyyppisiä toimijoita, musiikin viejiä, teostotyyppisiä, tekijänoikeusjärjestöjä ja muita alan toimijoita. Pyrin nyt hieman hahmottelemaan tilanteen, joka tällä hetkellä Euroopassa valitsee musiikkialalla ja tärkeimpiä haasteita niin ikään tarkastelen myöskin konkreettisia skenaarioita, joiden kautta voitaisiin parantaa musiikkialan toimijoiden ja taiteilijoiden asemaa Euroopassa. Ensinnäkin katsotaanpa, miten vahva tekijä Euroopassa musiikki on kulttuurin ja talouden kannalta. Maailman kaikkein vaikutusvaltaisimmat ja merkittävät taiteilijat musiikkialalla ovat Euroopasta, Beethovenista, Abban kautta Adelin saakka. Kaikki nämä musiikin tekijät ovat olleet merkittävä tapa, jolla Euroopan voi vaikuttaa koko maailmaan ja peri, jäi hyvin rikas eri tyylien kirjo aina kasesta, folkista, klassiseen ja populaarimusiikkiin saakka, mukaan luettuna rockmusiikki ja sähköinen musiikki. Tämä osoittaa, kuinka monenkirjasta tilanteesta on kyse. Ja markkinarakenteet Euroopassa ovat mahdollistaneet sen, että on voitu luoda musiikkien energiamarkkinoilla, joilla markkinat eivät toimineet aktiivisesti. Mikä merkitys eurooppalaisella musiikkialalla on? Ja mitä me tarkoitamme musiikkisektorille ylipäänsä? Ensinnäkin yksinkertaisia lukuja tänä päivänä Euroopassa tuotetaan noin 50 prosenttia musiikkialan tuloista ja kolmas osa musiikin myynnistä toteutuu Euroopan kautta. Tämä antaa kuvan tilanteesta, mutta kyse on myöskin eri tavoista, joilla voidaan levittää musiikkia ja tehdä musiikkia. Ensinnäkin on näytettyä musiikkia, joka muodostaa suurimman osan yleisölle suuntausta musiikista. Sitä eri muodossa fyysi- fyysisinä tuotteina, erilaisia levyjä, radiotoimintaa, nettiin kautta vedettyä musiikkia, mobiilimusiikkia, videopelejä, elokuvia, TV. Lisäksi on live-musiikkia, aina pienistä musiikitapahtumista kahviloissa, aina kesäfestareihin saakka. Lisäksi täytyy ottaa huomioon, kuinka eri minkälaisia markkinarakenteita olemassa, kun tarkastetaan suuria levytuottajia ja sitten independent, indie musiikin tuottajia ja klassisia musiikkialan toimijoita. Tilanne on hyvin monenkirjava tässäkin suhteessa. Ja kun tarkastan tätä sektoria, niin tarkastelenpa haasteita, jotka tällä hetkellä meitä kohtavat musiikkialalle Euroopassa. Ensinnäkin Euroopan musiikki on viime kymmenenä ollut edessä niin sanottu digitaalisiirtymä. Internet on merkittävällä tavalla muodostunut uudeksi musiikinvälityskanavaksi ja kuluttajien valinnanmahdollisuudet ja käytänteet ovat muuttuneet. Samanaikaisesti talouden ilmasto on ollut erittäin tiukka. Tämä on vaikuttanut ihmisten, tavallisten ihmisten ostovoimaan ja myöskin musiikkilan toimijoiden toimintaan, toimintamahdollisuuksiin. Tässä on kahtalainen haaste ollut edessämme. Vuonna 2008 40 miljardia musiikki tiedostoa jaettiin maailmanlaajuisesti. 95 prosenttia niistä oli piratismin tuotteita fyysisestä myynnistä. Voidaan todeta, että vuosien 2010 välillä musiikin myynti oli puolittunut. Tässä on lukuja Suomesta. Vuonna 2008-2012 fyysiset tulot olivat nousseet 70 tippuneet 70-41 prosenttiin kokonaistuloista ja 65 miljoonaa euroa oli kyseessä aiemmin viisi vuotta sitten ja nyt se on 50 miljoonan luokkaa. Lisäksi lipun myynti live-tapahtumien yhteydessä on vähentynyt, koska taloudellinen tilanne on heikentynyt. Kuluttajat miettivät kaksi kertaa, ostavatko liput live-esityksiin. Huolimatta tästä kaikesta, maailmanlaajuisesti musiikki teollisuus vuonna 2012 pyrki taas pääsemään jaloilleen. IFPI, kansainvälinen järjestö, totesi, että musiikin myynti kasvoi viime vuonna 0,3 prosenttia. Tietysti tämän kasvu on kovin pientä vielä, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun, kun vuoden 1999 jälkeen kasvu on esiintynyt. Kuinka tähän sitten päästiin? Lähinnä laillisten online-palveluiden kautta ja sitten kehitettiin tällaisia tilauspalveluita, kuten Spotify-palvelu, joka on maksullinen palvelu. Tämän kautta eurooppalaiset yritykset, tämä kumpikin tällainen Spotify-tyyppinen palvelu on eurooppalainen. Suomessa nämä ostopalvelut ovat kaikkein dynaamisin musiikin myyntimuoto. Tämä on hyvä uutinen, mutta entä sitten eurooppalaiset taiteilijat ja ammattilaiset ja musiikin rakastajat, onko heille hyötyä tästä tilanteesta tänä päivänä? Voidaan havaita, että tilanne ei ole kovinkaan ruusuinen. Tarkastelenpa suurimpia esteitä, kun on kyse rajat musiikin myynnistä. Euroopassa suurin este on radion rooli. Sen kautta kansalaiset kuulevat uusia taiteilijoita. Radiot eivät ole riskinottajia, kun on kyse uudesta talentista Euroopassa. Tästä hieman lisätietoa kohta. Toinen este on se, että Euroopassa on niin kovin monia kieliä. Euroopassa puolalaisen ja tai tanskaisen taiteilijan on vaikeampi päästä markkinoille, kun he laulavat omalla kielellään. Heillä on vaikeampi päästä Ranskan ja Espanjan markkinoille ja päinvastoin, koska toisin kuin kirjallisuus ja että musiikkia ei voida kääntää noin vain. Lisäksi verotus on yksi ongelma. Eri ALV kannat eri maissa on yksi ongelma ja kaksinkertaisen verotuksen vaara vaikuttaa varsinkin live-esiintymisiin. Lisäksi eri maissa on erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät tekinoikeuspalkkioihin ja teosto toimintaan ja rajat ylittävä lisensointi on yksi merkittävä ongelma. Kansallisissa käytänteissä on niin ikään eroja. Joskus siksi oikeuksien haltijoiden on vaikeaa täysin hyötyä omasta työstään. Oikeuksiin liittyvä monenkirjava tilanne eri maissa vaikeuttaa rajat ylittävää musiikki- palveluiden tarjontaa, niin kuin hiljattain aikaan saatu tutkimus osoittaa. Kaikki nämä ongelmat, jotka tässä on luetteloitu, johtavat yhteen aina johtopäätökseen. Eurooppalainen musiikki hyvin vaikeasti, heikosti vain pääsee rajan ylitse. Kun tarkastellaan tätä kaavaa, tämä on EMOn laatima tutkimus viime vuodelta. En tiedä näettekö tämän kunnolla, mutta otetaanpa esimerkiksi Ruotsi, joka on tässä vasemmalla – Nämä luvut osoittavat, kuinka paljon muuta kuin ruotsalaista tai muuta kuin englannista peräisin olevaa Euroopasta musiikkia soitettiin Euroopassa radiossa ja ladattiin netistä vuonna 2006,8 prosenttia. Sama pätee myöskin muihin Euroopan maihin. Keskiarvo on jossakin 8 ja 12 prosentin välillä. Nämä ovat hyvin pieniä lukuja joka tapauksessa. Ongelma ei rajoitu pelkästään rajat ylittävään toimintaan Euroopan unionin sisällä. Eurooppalaisen musiikin on vaikeampi päästä unionin markkinoiden ulkopuolelle Samoista syistä. Kansalliset säännöt, kielirmuuri ja erityyppiset toimintaympäristöt ovat esteenä. Mutta tarkastellaanpa tilannetta EUn sisällä. Mikäli eurooppalainen musiikki ei pääse rajan ylitse, mistä kuulemamme musiikki sitten tulee? näyttö on hyvin vahvaa. Amerikkalainen musiikki tässä on päälle pääsmärinä. Jos, jos tarkastetaan tätä tutkimusta, toivottavasti nyt näette tuon kaavion alareunan. Ensimmäinen kaavio tarkast- kuvaa digitaalista musiikin latamista ja toinen sitten radiossa ja muualla soitettua musiikkia. Yhdysvaltain musiikki, onpa se sitten lähetettyä musiikkia tai ladattua musiikkia, on suurimmassa asemassa kummassakin kaaviossa. Tämän jälkeen Ison-Britannian toi tuotanto noin 26 prosenttia kummassakin tapauksessa. Ja muu eurooppalainen musiikki tulee kaukana jälkijunassa. Joten mitä sitten voidaan tehdä tilanteen korjaamiseksi? Ensinnäkin Verkkovälitteisen toiminnan sääntöihin voitaisiin tehdä paljonkin korjauksia. Nyt on tarkasteltu jo direktiiviehdotusta, joka koskisi tekijänoikeuksien perimistä ja lisensointia. Tässä pyritään luomaan yhteiset standardit, kun on kyse avoimuudesta, hallinnoinnista, tekijänoikeuksien hallinnoista ja teostotyyppisten toimijoiden toiminnasta. Tarkoituksena on harmonisoida kaikkien toimintaa ja rakenteita eri maissa. Tarkoituksena niin ikään on helpottaa näiden teostotyyppisten yritysten mahdollisuutta antaa monia alueita koskevia lisenssejä haltijoiden puolesta rajat ylittävä lisensointi online-musiikkipalveluihin on yksi tavoite. Tämä vähentäisi niitä suuria kustannuksia, joita on koitunut tämän aiemmin mainitsemani tutkimuksen valossa. Tämä on yksi tapa toimia ja kunnollinen korvaus taiteen tekijöille täytyisi asettaa tärkeäksi, tärkeimmäksi prioriteetiksi. Toinen ala, jolla voitaisiin parantaa, parannuksessa aikaan, on rahoituksellinen ja muu toimintaympäristö, liiketoimintaympäristö, rahoituksen saanti on asia, jonka komissio on jo kiinnittänyt huomiota. Komissio loi tämän Creative Europe-ohjelman tai sen järjestelmän pienille toimijoille Tämän kautta pystytään antamaan kannustamia musiikkilan toimijoille, ne ottaisivat enemmän riskejä ollakseen innovoivampia ja mahdollistakseen sen, että uutta musiikkia tulee ihmisten tietoisuuteen. Toivottavasti tämän mekanismin kautta päästään tämän pienen budjettiosuuden, pienestä budjettiosuudesta huolimatta edistämään tilannetta online, offline toiminta ja tasavertainen verotuskohtelu näiden kohdalla voisi olla yksi tapa toimia. Digitaalisella puolella on voitu merkittävällä tavalla hyötyä verohelpotuksista. Toinen tapa parantaa musiikin kiertämisen kulkemistarjojen ylitse olisi tukea live-tapahtumia. Ja tämä olisi tapa toimia tukea myös eurooppalaisia taiteilijoita. Kiertueiden tukemista voitaisiin harkita. Tämä edistää myöskin musiikin myyntiä. Ja taiteilijat saisivat kunnollisen korvauksen. Tämä toisi festivaaleille ja festivaalin järjestelyissä tulee. Tästä olisi myöskin kerransvaikutuksia laajemmaltikin. Tämä spillover vaikutus täällä mainitin aiemmin tänään. Otetaanpa esimerkiksi musiikkifestivaali. Se luo lisäarvoa talouden kannalta, ei pelkästään musiikkisektorille, mutta myöskin hotellit, ravintolat ja, ja muut palveluiden tarjoajat voivat hyötyä tästä, kun ne yhdessä järjestävät tätä festivaalia eri catering-palvelut esimerkiksi saavat lisätuloja. Live-musiikki on paras tapa saada muita kuin englanninkielisiä taiteilijoita paremmin markkinoille. Markkinat ovat joskus suljettuja heidän kannaltaan katsottuna, mikäli he eivät pääse radioon tai muuten aktiivisesti jollekin alueelle live-esittämisten kautta. Toivottavasti tähän päästään. Creative Europe-ohjelma mahdollistaa tai helpottaa Euroopan laajuisten kiertueiden järjestämistä ja tämä tuo lisää arvoa. Tässä pitäisi luoda samantyyppistä toimintaa kuin elokuvapuolella on pystytty toteuttamaan eurooppalaisella tuolla. Tärkeällä tavalla voitaisiin tukea eurooppalaisia taiteilijoita. Lisäksi voitaisiin kannustaa radioasemia edistämään kielistä moninaisuutta ja soittamaan eurooppalaista musiikkia. Esimerkiksi veroetuja voitaisiin antaa radioasemille. Ja musiikkialan tarkkailuelin voitaisiin luoda samantyyppisellä tavalla kuin audiovisuaalisen alan tarkkailuelin toimii Strasbourgissa. Tämäkin kautta voitaisiin edistää musiikin kiertämistä repertuarin laajentamista Euroopassa. Lisäksi Euroopan unioni voi näytellä merkittävää roolia ja tukea eurooppalaista musiikkia Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi kansainvälisten kiertueiden järjestämistä voitaisiin tukea ja myöskin vienti, vientiä voitaisiin edistää unen ulkopuolelle käsin viennin edistämistoimistojen kautta. Mitä voimakkaammin eurooppalaista musiikkia viedään ulkomaailmaan, sitä enemmän Eurooppa pystyy toimimaan tällaisena pehmeänä vallankäyttäjänä. Nyt nopeasti joitakin esimerkkejä Euroopan unionin tukemista hankkeista, kulttuuriohjelmasta tuettuja ohjelmia, joilla on edistetty eurooppalaista, Euroopan musiikin viemistä ulkopuolella, esimerkiksi TEP-ohjelma, European Talent Exchange Program. Tämän kautta järjestettiin eurooppalainen festivaali Alankomaissa. Tämän kautta voidaan tukea eurooppalaisia musiikkifestivaaleja tämä edistää eurooppalaisten taiteilijoiden ottamista mukaan festivaaleille. Sen jälkeen kun 2003 vuonna tämä hanke laskettiin liikkeelle, tuot, yli 1600 festivaaleja voitu järjestää ja tuhansia eurooppalaisia on päässyt mukaan yhteensä 71 festivaaleille. European Border Breakers-palkinto, joka tunnetaan myöskin nimellä Eurosonic Festival, myöskin saatu Kerpan komissiolta. Siinä voidaan tukea nuoria taitavia musiikin tekijöitä, jotka ovat onnistuneet kehittämään uransa oman maan sarjan ulkopuolelta. Tämä on erittäin myönteinen merkki Euroopan musiikkialalle, koska tämä kannustaa taiteilijoita tekemään urastaan kansainvälisemmän tämän tyyppisten hankkeiden kautta voidaan varmistaa se, että enemmän eurooppalaista musiikkia pääsee rajan ulkopuolelle ja tämä mahdollistaa eurooppalaisen musiikin potentiaalin hyödyntämisen täysimittaisesti. European Music Office EMO tukee tässä työssä edistää tätä työtä. Kiitoksia siitä, että sain olla täällä puhumassa ja ilomielin vastaan teidän kysymyksiinkin. No, oikein paljon kiitoksia. Nyt on keskustelun aika. Ensin listalla edustaja Kavada. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi haluaisin painottaa sitä, miten mielenkiintoista oli kuulla näitä puhujia. He ensinnäkin vievät meitä lainsäätäjiä tosimaailmaan, ja se on tietenkin aina mielenkiintoista. Tässä valiokunnassa kyllä järjestetään paljon kuulemisia, käymme paljon näin ja tunnemme näitä ammatteja, mutta kokonaisuudessaan parlamentin puolesta olen pahoillani siitä, että tässä ei mennä tämän valiokunnan ulkopuolelle. Sanoisin, että jälleen kerran on osoitettu, ellei, ettei ole olemassa kulttuuria ilman kulttuuritaloutta. Pitää auttaa ammattilaisia, eh, suunnittelijoita tai suunnittelijaharjoittelijoita – tässä kuulimme siitä IMOn edustajalta. Ja sanoisin vielä sen, että Euroopan pitää osoittaa tai vaatia tiukemmin tukea niin, että ensinnäkin meillä on luovia kannustimia elokuva-alalla, kirja-alalla, musiikkialalla ja tässä kun katsotaan näitä lukuja jakelijoilta, tässä osuutemme on paljon pienempi ajatellen muusikkoja Euroopan alueella, mutta tässä ei pitäydytä kuitenkaan tähän aiheeseen sen pidemmälti. Ja sitten toinen asia. Euroopan pitäisi pystyä olemaan olennainen lainsäätäjä myös jakelukysymyksissä, tekijänoikeuskysymyksessä. Siinä ei pidä lainkaan myöntyä. Haluan sanoa teille, että suuret tekijät, Yhdysvallat ovat ensimmäisenä aina esillä silloin, kun puhutaan elokuvista, musiikista. Kyseessä on tietenkin aivan normaali taisto, mutta Pari nopeaa kysymystä. Ensinnäkin komitee Colbertin edustaja. Te puhuitte 31 miljardia euroa luoville aloille 40, 84 prosenttia tuotteista viedään. Tarkoittaako se Ranskan ulkopuolelle ja siinä tapauksessa paljonko viedään Euroopan ulko, ulkopuolelle? chiffre de... Niin, tämä 31 miljardia, se liittyy komite Colbertin. Se ei edusta tietenkään kokonaisuudessaan ylellisyystuotemarkkinoita. Tämä 84 prosenttia on Ranskan ulkopuolella ja suunnilleen 70 prosenttia tästä 84 menee kokonaisuudessa Euroopan ulkopuolelle. Okei. Okay. Uh, Madame Trüppel. Edustaja Trüppel. Yes, um, I would... Kiitos. Halusin palata tähän rahoitus, kansalaisten rahoittamiin hankkeisiin. Mielelläni kuulisin Bent Fesseriltä ja Fabien Mikleltä kun puhuitte tästä Ruurin alueen hankkeesta ja toisaalta lahjakkuuksista musiikkialalla, niin onko tällainen crowdfunding kansalaisten rahoittama hanke tai foorumi yhdistettävissä jotenkin niihin aiheisiin, joista te puhuitte tänä iltapäivänä? Kuuntelin mielenkiinnolla ja tiesinkin oikeastaan jo, että musiikkialalla on uudenlaisia tarjouksia ja lisää tarjontaa, eli musiikkiala on kasvamassa. Se olisi loistavaa. Eli nyt musiikkialan tuotteet liikkuvat. Ja sitten puhuitte oikeanlaista hallinnosta ja siitä, miten tärkeää on hallinnoida kollektiivisia oikeuksia. Meidän lähestymistä tapamme on huomisella esityslistalla. 12. huhtikuuta on tuomioistuimen päätös näistä yhteisen hallinnan kysymyksistä. Ja voisitteko kommentoida tätä ja sitä, pidittekö tuomioistuimen päätöstä hyvänä? Onko se edullinen teidän kannaltanne? Kiitos. Kuka haluaisi vastata? Olkaa hyvä. So, yeah, first on the issue of... Ensinnäkin crowdfunding-tyyppistä rahastoista. Euroopassa on olemassa jo aloitteita rahaston osalta erityisestikin. 2011-2012 on havaittu, että tämän tyyppiset hankkeet ovat hyvin nopeasti lisääntyneet, varsinkin on kyseessä sellaista palveluista kuin online-foorumit, joihin ihmiset voivat mennä spontaanisti ja äänestää jonkin taiteilijan puolesta, jonka he haluaisivat nähdä livenä kaupungissaan tai omassa pikku kylässään. Tämän tyyppisiä foorumeita on jo viime aikoina kehitetty. Toivottavasti tämä pätee jatkossa ei pelkästään live-musiikkiin, vaan kaiken tyyppiseen musiikkiin. Yhä enemmän tulevaisuudessa toivottavasti tämä ala kasvaa. Tämä on yksi seikka, jota musiikkiala pyrkii hyödyntämään ehkä crowdsourcing, crowdfunding-tyyppinen toiminta, eli tavallisten kansalaisten suunnalta tuleva toiminta. Mitä tulee sitten tekijänoikeuksien kollektiiviseen hallinnointiin? Minulla oli selkeä mandaattia kommentoida tätä tuomioistuimen päätöstä. Voin vain sanoa, että mitä avoimempi tilanne, mutta enemmän yhteistyötä, sitä helpommin eurooppalainen repertuaari pääsee markkinoille ja sitä helpompaa on kollektiivisesti tekijänoikeuksia hallinnoida ja sitä helpompi taiteilijoiden, taiteen tekijöiden ja musiikkilan toimijoiden toimia. Tämä on asia, johon on puututtu direktiiviehdotuksen yhteydessä. Toivottavasti direktiiviä viedään edelleenkin juuri tuohon suuntaan. Jo nyt on olemassa erilaisia hankkeita, joilla pyritään edistämään yhteistyötä erityyppisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa Italian ja Espanjan välillä esimerkiksi on tällaista yhteistyötä tekijänoikeuksia kollektiivisesti hallinnoivien toimijoiden kesken. Tällaista pitäisi vain vahvistaa ja tietystikin lisätä tämän tyyppistä yhteistyötä jatkossa. Kenties äh, joku muu haluaa vielä kommentoida. Topic of crowdfunding. Niin, crowdfunding kysymykseen. Teemme yhteistyötä Start Next saksalaisen foorumin kanssa – kehotimme heitä järjestämään tällaisia alueellisia hankkeita tietokantoihinsa. Ja meillä on työpajoja alueella luovan alan osalta parin kuukauden välein. Esitellään sitä, miten voidaan näin kansalaisilta kerätä rahaa ja löydetään sitten yksityinen investoija, joka investoi tavallaan saman verran lisää, jos joku saa hankittua suoraan kuluttajilta rahaa. Eli ensin tällainen crowdfunding-aloite. Tavallaan näin kehitellään tällaista pehmeää lähestymistapaa. Tässä olemme yhteistyössä 60 eri tahon kanssa Euroopassa. Tämä vaihtoehto sille, mitä, miten pieniä budjetit ovat, erityisesti julkiset budjetit aluetasolla. Jos ajatellaan, mitä voidaan tehdä nyt luovien alojen osalta, pitää katsoa myöskin, miten tämä heijastelee sitten kaupunkikehityksen. Eli tällainen rahoitusmalli on tällainen ko- kokonaisvaltainen lähestymistapa näiden pyöreiden, pyöreiden pöytien osalta. Marie-Therese. Merci euh, beaucoup. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Tietenkin esittelijänä, äh, kun puhutaan äh, siitä, että äh, edistetään työllisyyttä kulttuuria luovalla alalla. Minä olen erittäin tyytyväinen esittelijänä ja kuuntelin myös edustaja Kavadaa tässä, samoin kuin yritysmaailman edustajia kulttuuri- ja luovalla alalla. Erittäin mielenkiintoista saada teidätkin tänne paikalle valiokuntaan kuuntelemaan teidän kokemustanne ja asiantuntemustanne. Tässä meillä osoitetaan, miten monimuotoinen tämä luovan eh, ja kulttuurialan eh, toimijakunta on Euroopassa ja sen ulkopuolella. Jokaisella on omat eh, toimintamallinsa, omat huolensa, ajatellen kannattavuutta, vaikutuksia ja se mistä nyt puhutaan, kun puhutaan kulttuuri, kulttuurista ja luovista aloista. Meille on tärkeää tukea tätä alaa. Ja e, kyse on tietenkin kulttuurista, se on olennaista, mutta kyse on myös taloudesta. Ja e, tässä on nähty myös e, lukuina, miten tärkeä ala on. Me olemme vakuuttuneita siitä, että meidän pitää toimia – saimme kuulla myös teiltä, mitä, mitä voisi ja mitä pitäisi tehdä. Te olette mukana myös 2020 strategiassa. Ei meillä ole mitään ihmekeinoja, mutta olisi mielenkiintoista tietää, minkälaisia näkökohtia kannattaa tässä ottaa esiin ja pitää mielessä, jos halutaan onnistua tässä kulttuuriperintökysymyksessä ja myös osaamisperintö ja erilaiset arvot. Saimme kuulla myös siitä, miten tärkeää on välittää näitä, tätä osaamista ja välittää eteenpäin sitä ja välttää se, että se on uhanalainen ja saada aikaa sopimuksia myös Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä sopimuksia, eurooppalainen kulttuuripoikkeus pitää niissäkin ottaa huomioon. Puheenvuoroja nämä monimuotoisuus oli erittäin hyödyllinen. Edustaja Rova Tymerell oli yritysten edustajana paikalla. Erittäin mielenkiintoista. Nämä eivät ole erillisiä yrityksiä, koska kyse on myös yhteiskuntavastuusta ja Kiittäisin myös äh, rouva äh, Solde Pohtia äh, hänen panoksestaan. Hän osoitti, miten rikas Euroopan unioni on tässä suhteessa, kun puhutaan näistä ylellisyystavaran yrityksistä. Ja herra Fesel puhui siitä, että tarvitaan integroitua politiikkaa. Tässäkin pitää mennä alhaalta ylöspäin. Ja pitää ottaa huomioon se, mitä tapahtuu kentällä. Ja sama pätee musiikkiin. Herra Mikle puhui myös siitä, että meillä on tässäkin merkittävä kulttuuriperintö ja kulttuuri, musiikkikulttuurin moninaisuus on olennainen. Ja sitten ähm, Rova Popovic, ähm, mielenkiintoista kuulla näistä riskeistä ja mahdollisuuksista, joita tarjoutuu tälle kulttuurialalle. Meidän on todella tuettava sen äh, kilpailukykyä ja varsinkin äh, niin, että se saa äh, lisäarvoa. Ja te kaikki osallistutte siihen, miten tämä eurooppalainen kulttuuripoikkeus säteilee myös muualle. Minua kiinnostaisi kuulla näistä riskeistä, miten te miellätte nämä riskit eri aloilla. Eli tasapaino eh, sen välillä, mikä on lisäarvo ja millaisia riskejä on näillä aloilla. Euroopassa? Tunnetteko se, äh, sen tarpeen, että pitää ottaa riskejä? Tämä on toisaalta lainsäädäntökysymys, toisaalta taas rahoituskysymys. Meillä on olemassa jo ohjelmia tätä varten äh, myös aluepolitiikassa ja paikallistasolla. Ajaudutaan tiettyihin riski, riskinottotilanteisiin. Onko teillä ehdotuksia tältä alalta? Kiitoksia vielä näistä erittäin rikastavista puheenvuoroista. Paljon kiitoksia. Edustaja Kamerevert vielä on pyytänyt puheenvuoroa. Sitten annan vielä teille puhujille vastauspuheenvuoron. Kaikki voivat vastata sitten, kun edustaja Kamerevert on kysynyt. Petra, ole hyvä. Paljon kiitoksia minun kysymykseni erityisesti herra Feeselille teidän esityksenne oli meille joillekin niin mielenkiintoinen, koska se on lähtöisin kulttuuripääkaupunki tittelistä. Ja näin oikeastaan aina ajattelemme, että kulttuurikaupunki asia ei ole yhden kerran asia, vaan siitä syntyy lisää alueellistakin kehitystä. Puhumme alueesta, joka vuosikaudet on kärsinyt vaikeista rakennemuutoksista perinteisen teollisuuden alue, joka on kohdannut kaikki ongelmat, jotka muutokseen liittyvät, korkea työttömyys ja niin edelleen. Tämä on jännittävä esityksenne, sen ajatuksen, että luovan alan, kulttuurin alaa ei nähdä erillisenä asiana, että rakennetaan nyt jotakin yleisemmän kehityksen ulkopuolelle, vaan se integroidaan klassiseen kaupungin kehittämiseen. Ei siis luoda ihan uudestaan tätä konseptia, mutta kuitenkin annetaan vähän uutta näköalaa tällaisille muutoskaupungeillekin. Eli kysyisin, näyttääkö jo siltä, että tämä hanke on niin menestyksekäs, että tässä voidaan nähdä myönteistä kehitystä myös kunnissa, kaupunkien kehityksessä myös keskustoissa, vai onko liian varhaista nyt todella sanoa, että tällä on ollut myönteisiä vaikutuksia kuntiin tai kaupunkeihin? Kiitos paljon. Annan puheenvuoron vielä asiantuntijoillemme. Jos haluatte vielä vastata ensin. Rua Popovic, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron? Yes, um... Kyllä. Vastakseni Rova Sanchez-Smithille. Ihmiset, jotka toimivat kulttuurialalla ja ihmiset, jotka toimivat luovan teollisuuden puolella, ne ovat erilaisia. Esimerkiksi kun on kyse tästä crowdfunding-toiminnasta, tämä rahastotoiminnan tarkoituksena on auttaa ihmisiä kulttuurisektorilla. Se toimii siellä hyvin, mutta olettamuksena on, että ihmisillä on jonkinlaista pätevyyttä. He jotenkin ymmärtävät sosiaaliset verkostot ja markkinointistrategioistakin tietävät jotakin ja siitä, miten he voivat myydä itseään. Mikäli ihminen on toiminut julkaisualalla, tietystikin voi mennä suoraan julkaisijan julkaisuyrityksen pakeille, mutta nyt he joutuvat siirtymään aivan uuteen maailmaan. Heidän täytyy olla yhteydessä muihin ja heidän täytyy oppia esittelemään itsensä kunnolla online-ympäristössä houkutellakseen rahoitusta, joutuvat äh, toimimaan eri tavalla, kilpailemaan eri tavalla. Tämä luo uusia hienoja mahdollisuuksia kulttuurille, mutta tämä edellyttää jonkin tyyppistä tukea niin että ihmiset, jotka tulevat kulttuuritaustoista, paremmin ymmärtäisivät, kuinka he voivat hyödyntää olemassa olevia resursseja. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia. Olette Merellä pour euh, répondre à... Niin vastaisin esittelijälle. Tämä on erittäin tärkeä näkökohta, kun puhumme elikuvasta, elokuvalaista Kanal Plus, Studio Kanal. Siellä on otettu huomioon nimenomaan laadukkaat ohjaajat, laadukkaat tuotanto, ei pelkästään Ranskan osalta, myös englantilaisia britti tuotantoja ja näiden maiden kanssa meillä on äh, ikään kuin amerikkalaisia vastaan äh, vastapaino ja me olemme äh, merkittävä tekijä heti amerikkalaisen jälkeen. jälkeen. Erittäin mm, hyvä saada tällaista moninaisuutta, ei pelkästään Euroopan, myös kansainvälisille markkinoille. Ja minulla ei ole lukuja, mutta tämä ainakin meidän osaltamme Kanal Plus 31 eh, prosenttia suorista työpaikoista ja tällä tavoin eh, nämä eh, vaikutukset, niihin tarvitaan tietenkin rahoituspanoksia, uusia rahoitusmalleja ja myös niin, että kyvyt saadaan esiin. Ja tämä ala on riskiala silloin, kun Ranskassa lähdetään näihin hankkeisiin, vain 10 prosenttia onnistuu lyhyellä aikavälillä. Ja tärkeää on myös luettelo. Luettelointi esimerkiksi Serge Gainsbourg, hänellä meni parikymmentä vuotta ennen kuin pääsi pinnalle. Tässä tarvitaan eurooppalaisia toimijoita, jotka ovat hyvin voimakkaita, koska olipa kyse Googlista tai iTunesista, ne eivät ole eurooppalaisia. Nyt ollaan menossa näihin foorumeihin mukaan, mutta meillä ei ole riittävästi painoarvoa. Ja tässä pitää rakentaa sekä kannattavuutta suhteessa kaikkiin toimijoihin ja myös eurooppalaisia yrityksiä ajatellen. Merci bien. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä, Rappan sulle Kiitoksia. Uskoakseni, mikä meidän teollisuutemme Halusin lähettää viestin eurooppalaisen lainsäätäjälle. Tämä viesti koostuisi kolmesta osasta. Kaikkein tärkein meidän kannaltamme, niin kuin ymmärsittekin jo, on se, että säilytetään ja edesautetaan nuorten tietotaitoa, taikka säilytetään osaamista ja siirretään se nuorille harmonisella tavalla. Tämä täytyy toteuttaa. Ja sitten Kolmas pyyntömme olisi se, että teollisista tekijänoikeuksista pidetään huolta. Tämä on erittäin tärkeää taiteen tekijöiden kannalta. Tämän rikkauden ylläpitäminen on merkittävää Euroopankin kannalta. Kyse on eurooppalaisista kulttuurihenkilöistä ja tuotteiden laadukkuudesta, hienostuneisuudesta, huippuosaamisesta. Ja tuotteiden laatu varmistaa eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuuden. Muutkin osaavat hyvin valmistaa tuotteita, mutta eivät niin hyvin kuin me. Juuri laatu on se, jota ihmiset hakevat. se on teollisetekin oikeuksista, joilla voidaan suojata meidän teollista, tulevaisuudesta, teollista tulevaisuuttamme, joka, kuten totesin, on kasvun ja työllisyyden lähde. Merci, madame. Kiitos. Rafesel. Niin, Ensin, kun kysyttiin riskeistä, Haluaisin kommentoida sitä. Toivoisin, että voimme sopia, että riskit ovat myös haasteita. Anteeksi, Raapasov, voisitteko sulkea mikrofonin? Aloitan kalusta. Siis kyse on haasteista. Tämä olisi pyyntöni. Että nähdään ne haasteina – Ensin on ajateltava, että aluepolitiikan pääosasta 6 miljardia euroa on mennyt luovan teollisuuden alalle. Jos ajatellaan tulevaa rahoituskautta, niin pitäisi todella tukea tällaisia innovatiivisia urbaaneja kaupunkihankkeita. Eli tällaisia tavallaan aineet loputtomia hankkeita, ei siis nyt rakennusten rakentamista, ei tällaista kovaa infrastruktuuria, vaan pehmeämpää lähestymistapaa. Tähän liittyy riski ja sitä kautta myös haaste, koska tällainen aineeton projekti on hankalampi, on hankala arvioida sitä, mitenköhän tämä tehtäisiin. On katsottava, miten voidaan arvioida tällaisia aineettomia arvoja – esimerkkinä on loistavia yrityksiä, jotka ovat voineet pitkään jo selittää euroina ja dollareina, kuten Vivendi ja Coca-Cola voivat sanoa, minkälaisista arvoista on kyse. Tässä ei ole kyse liikevaihdosta sinänsä, vaan tästä aineettomasta arvosta. Eli miten tämä tehdään? Miksi tällainen riski sitten osettaisiin? No ehkä tässä pitää katsoa jälleen kokonaiskuvaa. Eurooppalainen humanismi, eurooppalainen kaupunki on myös osa eurooppalaista demokratiaa. Kaupunki ja demokratia liittyvät yhteen, eli samalla tapaa kun kehittelemme kaupunkeja, kehittelemme demokratiamme. Kansalaisten osallistuminen, se on EU mieleen. Ja todella voitaisiin nähdä nyt tämä yhteydessä kaupunkikehityksen. Tämän, että olen puhunut nyt riittävästi riskeistä, mutta myöskin ajatuksesta siitä, mitä voitaisiin tehdä. Sitten toinen kysymys. Voidaanko puhua menestyksestä? No, me olemme kokeneet, että tällaiset lyhytaikaiset toimet sen jälkeen, kun on sanottu vaikka, että rakennetaan jostain juna-asemasta näyttämö, tai että omistaja ei ole ostanut ainoastaan yhtä taloa, vaan useamman ja antaa siellä asua sitten luovien taiteilijoiden. Meillä ei ole mitään automatiikkaa. Se olisi tässä tietenkin toivottavaa, mutta – Aluksi on ollut kyllä menestystä, mutta ei mitään itsestään selvää menestystä, jota voitaisiin nyt raportoida. Ehkä kolmen vuoden kuluttua, mutta hyviä osoituksia on jo siitä, että mennään oikeaan suuntaan. Suurin menestys oikeastaan meidän kannaltamme oli ohjelma, joka Bilbaon, Kosetsen ja monien muiden Monsin kanssa myös tehty yhteistyötä siis sellaisten kaupunkien kanssa, jotka kokevat samanlaista rakennemuutosta. Eli Ruurin alue on tässä esimerkkinä teollisuuden muutokselle Bolonian tavoin. Siis on tuettu tällaista hanketta siitä, mikä on Creative Spin. Ja tässä katsotaan siis sitä, minkälainen kerrannaisvaikutus näillä luovilla aloilla voi olla. Eli hyvä aloitte. Kulttuuripääkaupunki on nyt saanut saanut myös eurooppalaisia kumppaneita. Ei tätä tarvitse ehkä sinänsä matkia, jokainen hoitaa tämän omalta osaltaan, mutta meillä on myös eurooppalaisia kumppaneita. Ja siksi toivon totta kai myöskin, että meidän mallistamme voitaisiin tehdä enemmän eurooppalainen malli. Kiitos. Sitten viimeinen puhuja. Mikle, olkaa hyvä. Ähm, no- Ehkäpä ranskaksi. Rova Sanchez-Smith, te puhuitte riskinottamisesta ja sehän onkin olennaista, koska kaikissa luovassa työssä kyse on riskinottamisesta taiteilijan näkökulmasta. Ja nyt tuetaan tätä aloitetta niin, että annetaan ikään kuin rahoitustakuu Euroopan järjestelmien kautta. Tällä tavoin se rohkaisee artisteja ottamaan riskejä eh, kulttuurialalla yleensäkin. Tällainen mekanismi, joka on mukana eh, Creative Europe ohjelmassa. Se menee oikeaan suuntaan. Ja tällä tavoin voitaisiin edesauttaa tämän tyyppisellä toiminnalla riskinottoon annettaisiin suunnittelijalle ikään kuin takeet, koska useinkaan ei ole paljon tähän varoja. Esimerkiksi pienen äänitysstudion omistaja haluaisi investoida sellaiseen artistiin, johon uskoo ja näitä pitää auttaa juuri, jotta ne saa rahoitusta. Tämä koskee tietenkin riskejä, mutta myös ohjelmointia. Aikaisemmin puhuin Euroopan Cinemasta ja siitä tarpeesta, joka on saada samantyyppinen aloite myös musiikin alalle. On sellaisia saleja, joissa esitetään, ei esitetä vaihtoehtoista ohjelmaa, koska se on rahoitusriski. Tarvitaan paljon paljon myynnin edistämistoimia YouTubessa, radiossa. Siinä tulee riskejä ja valitettavasti tämä koskee myös äh, festareita. Tässä on ikään kuin äh, bonus, joka tulee äh, ohjelman kautta. Tätä mekanismia kannattaa miettiä, varsinkin täällä Belgiassa, Brysselissä, Luxemburgissa mietitään jo näitä kysymyksiä olisi hyvä, jos tällaisia aloitteita voitaisiin ottaa luovalle alalle käyttöön. Ja aivan lyhyesti se, mitä Ruva de Port sanoi suunnittelijoista, on aivan ilmeistä, että ei, tällä ei ole minkäännäköistä tulevaisuutta, ellei ole kunnon tekijän suojaa. Se on huolenaiheena. Merci. Maintenant, je... Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Retusarille. Accueilli, accueilli beaucoup des idées. Minulla on sellainen käsitys, että tässä on saatu uuteen ohjelman paljonkin ajatuksia. Olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että järjestitte tämän kuulemistilaisuuden, joka on äärimmäisen rikas ja kiehtova suorastaan. Sen jälkeen kun komissio ehdotti ohjelmata tuettaisiin eurooppalaista kulttuuritoimintaa Luova Eurooppa-ohjelman, hyväksymme tiedonannon ja tarkastelemme strategista strategisia tapoja, joilla saataisiin vapautettua eurooppalainen kulttuurialan potentiaali kasvun ja työllisyyden ja sosiaalisen kohesion ja kehityksen edistämistä silmällä pitäen. Eri puheenvuorot, joita täällä kuulimme tänään, ovat osoitus siitä viestistä ja sen viestin jatko, jonka komissio alun perin antoi tiedonannossaan. Päällimmäinen viesti minun nähdäkseni liittyy hallintointiin. Herra Fezel esimerkiksi viittasi siihen, kuinka äärimmäisen tärkeää on sekä pienellä ja paikallisella tasolla on omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa Tämä on erittäin tärkeä viesti. Tänä päivänä olemme hiomassa loppuun kohesiopolitiikan välineitä lainsäädäntöpuolella, mutta samanaikaisesti neuvottelemme myöskin jäsenvaltioiden ja komission kesken tulevista prioriteeteista. On erittäin tärkeää painottaa tarvetta toimia kokonaisvaltaisesti niin kulttuuripuolella kuin muillakin aloilla. Silläkin on, kun on kyse taloudellisista ja yhteiskunnallisista haasteista ja politiikasta. Kokonaisvaltanäyttelytapa on tässä tärkeänä. Olen erittäin iloinen siitä, että Eurooppalainen kulttuuripääkaupunki on to, hanke on toiminut tällaisen toimi, toiminnan laboratorio, laboratoriona esimerkin tapauksena siitä, miten voidaan kestävää kehitystä luoda tämän kokemuksen kautta. Euroopassa nyt on kokemusta tästä toiminnasta jo joltakin aikaa. Ja nyt on nähty, että tulokset ovat todellakin kestäviä. Toinen hallinnointiin liittyvä seikka, joka on mielenkiintoinen tietysti se, että tämä muistutettiin mielin se, että tarvitaan kunnollinen oikeudellinen tai sääntelykehys. Teolliset tekijänoikeudet ovat tietystikin tärkeässä asemassa myöskin verotuskysymystä täällä sivuttiin. Ja kolmas seikka oli hallinnoinnin rooli kulttuurialalla ja itse toimijoiden rooli tässä suhteessa Rova Tymerelle kertoi meille, kuinka tämän alan toimija itsekin joutuu ottamaan vastuuta. Ja hän voi itsekin myötä vaikuttaa avoimuuden ilmapiirin syntymiseen. He, hekin voivat toimittaa niitä tietoja, jotka tarpeellisia, jotta voidaan arvioida sitä, kuinka monimutkainen ongelmakenttä, kuin kulttuurinen monimuotoisuus on, muotoisuus on kehittynyt, kuinka uusia toimijoita pääsee mukaan markkinoille ja mihin vaikeuksiin uudet toimijat kohtaavat ja miten tämä arvomuodostusketju muotoutuu. Tämä on yksi esimerkki. Ja jälleen hallinnoista jälleen kerran. Tiedonannossa me määrittelemme joitakin vipuvaikutuskeinoja, kuinka voitaisiin julkisen sektorin puolelta käsin saada aikaan vipuvaikutusta. Ensinnäkin osaaminen. Tämä mainittiin kahdellakin tapaa. Rova Tymerelle mainitsi, kuinka on olemassa vaara, että tiettyä osaamista on katomassa ja kuinka tämä, tätä osaamista voitaisiin hyödyntää Euroopassa ja asettaa sille su, suurempaan arvoon. Kyse on ei ole pelkästään kulttuurisektorista. Meidän täytyy osata olla luovia muillakin sektoreilla ja kulttuurisektorin täytyisi käydä vuoropuhelua muiden sektoreiden kanssa ja myöskin sijoittajien kanssa. Uskoakseni tässä yhteydessä meillä on sellaisia haasteita edessämme, jotka ylittävät sektori, sektoreiden väliset aidata, raja aidata Tässä tarvitaan yhteistyötä kulttuurisektorin ja muiden ammattiosaajien kanssa. Esimerkiksi koulutusalan suuntaan tarvitaan parempaa yhteistyötä. Meillä on ollut parlamentissa puheilla, puhe, puheenaiheena pilottihanke, jossa korkeakoulu, laitos ja bisnespuoli ja kulttuuriala sen toisiinsa. Meillä on noin sata hanketta, jotka on tässä suhteessa otettu käyttöön. Yksi niistä liittyy audiovisuaalisen alaan. Tämän alana kompetenssi ja pätevyys ja tietotaidon lisääminen on tavoitteena. Sitten rahoituksen saanti. Komissio määritteli tiedonossaan tärkeäksi haasteeksi juuri tämän rahoituskysymyksen. Ja Luova Eurooppa-hanke on yksi esimerkki, mutta kyse ei pelkästään Luova Eurooppa-hankkeesta. Tässä pohditaan myöskin sitä, miten voidaan yhdistää uusia, uuden tyyppisiä rahoitusmalleja perinteisen rahoituksen, olipa sitten kyse julkisesta rahoituksesta tai pankkien, pankilta saatavan lainan, lainan saannin helpottamisesta ja muista rahoitustoimista edellyttämisestä. Sitten kansainvälistyminen mainittiin niin ikään. Ja täällä viitattiin siihen, että kyse on eurooppalaisesta pehmeästä vallankäytön välineestä, jonka kulttuuri ja luova ala muodostavat. Tämä on erittäin monimutkainen asiakokonaisuus. Täytyy pohtia, mitä välineitä Eurooppa voisi ottaa käyttöön tässä suhteessa. Ja vielä viimeinen huomautus minun osaltani on se, että täällä tietystikin peräänkuulutettiin sitä, miten voitaisiin kulttuurialan toimien kautta laajentaa esimerkkien toteuttamista muillekin aloille. Esimerkiksi luksustuotteet, tämä on hyvä prototyyppi, hyvä esimerkki siitä, kuinka voidaan yhdistää tutkimus ja teollinen toiminta. Tämä on esimerkki siitä, kuinka voidaan luoda kumppanussuhteita, jotka voivat vaikuttaa innovointiin, työllisyyteen ja kasvuun. Euroopan taloutta edistävällä tavalla. Jälleen kerran kiitoksia kaikille puhujille heidän erittäin kiehtovista puheenvuoroista ja keskustelun rikkaudesta. Kiitoksia komission puolesta siitäkin, siitä, että tilaisuuden. Paljon kiitoksia, Trussar. Minä haluaisin vielä todella painokkaasti sanoa, että tämä oli todella mielenkiintoista. Erilaisia näkemyksiä, monenlaisia kantoja ja haluaisin todella kollegoiden nimissä sydämellisesti kiittää. Haluaisin pyytää, että osoitatte uploadit puhujillemme. Haluaisin myöskin viitata siihen, että meillä on totta kai ongelma, kun kulttuuriohjelma ei ole ehkä kaikkein suurin budjetin viipale. Me toimimme tässä subsidiaaristi toivon, että kaikki tuki kaupungille, alueille, maille saadaan. Se vähän, mitä meillä on, ei riitä kaiken sen toteuttamiseen, mikä oikeastaan olisi välttämätöntä. Ja sitten lisäksi vielä yksi ongelma. Herra Fesel ottikin sen esille, kun hän puhui siitä, minkälainen lähestymistapa olisi paikallaan, niin – Yhdessä yössä tällaisia tuloksia ei tietenkään saada aikaiseksi, ja tämä on poliittisesti aina hankalasti välitettävä viesti. Me tiedämme kaikki, että aikaa kuluu, ja siksi on hienoa, että kulttuuripääkaupunki asia oli tässä tärkeänä asiana esillä. Eli tämä todella luo vipuvaikutusta, ja näin voidaan myöskin oppia toisiltaan. Ja ehkä voidaan myöskin saada tukea ja tukivaroja, jotka auttavat tiellä eteenpäin. Se, mitä me voimme tehdä täällä, on tukea hiukan taloudellisesti ja puuttua joihinkin ajatuksiin rakenneohjelmien yhteydessä ottaa huomioon luova ja kulttuuriosio. Pitäisi myöskin ajatella tuota ehdotusta, että lähdettäisiin tukemaan taiteilijoita, jotka he, he voisivat tehdä jonkinlaisen kierroksen Euroopassa ja näin päästä rajojen ulkopuolelle. Emme ylipäätään mitään rakennuksia tue tai mitään rakennuksia, vaan sisältöä siis, eikö niin? Joten olemme varmasti nyt oikealla tiellä rakennerastojen varoinkaan ei taideta enää tällaisia asioita rahoittaa, vaan katsotaan sielläkin enemmän sisältöä. Sydämelliset kiitokset vielä kerran Mari Teresille sitä ehdotuksesta, että tällainen kuulemistilaisuus tulisi järjestää. Mari Teresin mietintö on käytössä luonnoksena 28. päivä toukokuuta. Meillä on nimittäin vähän kiire, kun kausi kulkee kohti loppuun, joten meillä on vain vähän aikaa tehdä tarkistuksia. Emme ole vielä sanoneet, mikä on tarkistusten jättämisen määräaika. Onko se tuo 28. Ei vaan ka- 29. Eli mietintö luonnos 28. päivä kaikilla kielillä. Kaikilla kielillä. Ja sitten päiväaikaa. yksi päiväaikaa siis. Ei kai tuo nyt käy. Ei tuo kyllä käy. Ei tuo nyt kyllä todellakaan käy päänsä. Steven, kenen puoleen tässä käännyn? No, puhemies Sultsin, viikko aikaa. Marko, yksi viikko. Ei, ei enempää. Ei. Yksi viikko. Yksi viikko. Ja kenellä on kalenteri? 28. ja katsotaan mikä päivämäärä olisi sitten viikon kuluttua siitä. Ja 18. päivä kesäkuuta jo äänestetään. Näin tulee tehdä. No eihän tarkistuksia silloin ole vielä käännetty. Mitäs me nyt teemme? Tämä taitaa olla ongelma. No joko päiväaikaa tehdä tarkistuksia ja sitten saadaan kaikki käännettynä tai viikko tarkistusten jättämiselle, mutta tarkistuksia ei ole sitten käännettynä. Ongelmana on nyt se, että meidän on pakko äänestää ennen kesätaukoa, niinkö? Voidaanko hoitaa heinäkuussa? Ei, myöskään. No, tämähän on nyt ihan kamalaa. Miksei muuten? Come, please tell us. Tell us come. Excuse me. Um, there was a decision by the conference. Of... Äh, niin, tämä oli puhe, puheenjohtajakokouksen päätös. Ei ö, valiokuntien puheenjohtajien, vaan puhemiehistön asettaa ö, määräaika ensimmäiseen kesäkuuta niin, että hyväksyttäisiin kaikki alo- omaloite mietinnöt, jotka sallittiin ensimmäinen joulukuuta. Vaikka äänestettäisiin 18. kesäkuuta ja siinä olisi joustoa. Syynä tässä, tähän on nyt se, että kokous haluaa vähentää mahdollisimman paljon näitä täysistuntoja viikkojen töitä, koska ennen vaaleja ne ovat hyvin kiireisiä istuntoja. Hyvin tiukka aikataulu siis olisi nähtävissä. Sihteeristö tietenkin laittaa kiertoon mietintöluonnoksen ensin ranskaksi. Se on kirjoitettu ranskaksi ja se tulee välittömästi kiertoon. Ja sen jälkeen olemme pyytäneet prioriteettikielenä englantia, koska sitä eniten ymmärretään – sen jälkeen tämä lähetetään mahdollisimman pian, heti kun se saadaan. Ja sitten muut kieliversiot lähetetään mahdollisimman nopeasti, mutta se tarkoittaa eh, sitä, että määräaika tarkistuksille, jos ne käännetään, koska muuten tarkistukset pitää antaa ainoastaan englanniksi. Ei tässä ole mitään kiertotietä tai helppoa oikotietä. Bien, alors normalement je dois rendre le rapport euh, Yleensä minun pitäisi antaa tämä ylihuomenna käännettäväksi tämä mietintä, että osoittaa, kuinka tärkeää on tämä hoitaa jossa kuntoon, kuten te totesitte. Tämä merkitsee sitä, että MEPit ovat sitten ottaa tehdä työtä tarkistusta aikaansaamiseksi. 18 2016. Tämä hieman muuttaa 18 päivän osalta tätä tilannetta. Ehkä minä löydän tähän ratkaisun vielä huomissa aamuun mennessä, mutta tällä hetkellä sanotaan, että asia nyt on näin. Sinun mietintö tietysti jaetaan heti, kun olet saanut sen valmiiksi, joten vauhtia, vauhtia. Ja se jaetaan saman tien ranskaksi, ranskan kielellä, eikä niin Marie Sitten se annetaan käännettäväksi, välittäväksi, välittävästi tämän käännettäväksi englannin kieleen. Ja sitten voidaan tämän jälkeen kiirehtiä kaikkien muiden kielten kanssa, joten ranskaksi ja englanniksi olisi saatavilla. Ja sitten siellä sekin lähdetään sitten välittömästi eteenpäin. Te, tässä tehdään kaikki, mitä nyt vaan voidaan. Eikä viikko. Lainsäädäntökausi on tulemassa loppuunsa. En ymmärrä, mitä puhemies tässä nyt äh, meinaa, mutta miehet ovat kaikki tuollaisia. Minä en sanonut sitä äänen, en sanonut mitään, en sanonut mitään. Kiitos, kiitos. Tähän päättyy tämä esityslistan kohta. Ja nyt sitten minun asiani. Wir kommen jetzt zum Thema European... Nyt parlamentin historiallisten arkistojen tallettaminen Firenzen yliopistolliseen Eurooppa-instituuttiin. Tämä ei vie kauaa, minulla ei mene yleensä kauaa. Että tämä ole niin valtavan suuri hankala aihe. Haluaisin muistuttaa siitä, että täällä eivät muut puhu kuin minä. Jos joku haluaa puhua, niin poistukoon salista. Eli jokainen, joka haluaa nyt täällä puhua, niin voitte poistua salista. Eurooppa-instituutti Firenzessä – tulevaisuudessa huolehtii Euroopan unionin arkistosta. Vuodelta 1984 on päätös, jonka pohjalta tämä arkisto nyt luodaan Firenzeen. Se on olemassa alkeellisesti, mutta ei tavalla, joka voidaan nähdä kaikkialta. Tämä hoidetaan nyt Firenzessä – kaikki on siellä Italian valtion tarjoamana. Muu pitää, muuten pitää rahoittaa ja tämä on päätettävä hyväksyntämenettelyn kautta. Meidän on sanottava kyllä tai ei muutosmahdollisuutta. Ei ole ongelmana, vaan se, että komissiolta saatu asiakirja oli niin ohut. Was so dünn, dass es auf keine der wichtigen Fragen ettei siinä vastattu mihinkään tärkeään kysymykseen. Ja suurempi ongelma oli se, että neuvostossa ei kannettu tästä mitään huolta, vaan olisi annettu tämän vain toteutua, joten me huolehdimme siitä, teimme sen, mitä jäseniltä vaaditaan, missä ovat ongelmat, missä on aukkoja, miten ne tukitaan ensinnäkin, kuka maksaa, kysymys kuuluu minkä prosenttiosuuden mukaan kukakin maksaa. Kustannusten jakaminen on selvitettävä, sitä ei tässä asiakirjassa ollut. Sitten sanottiin, että tämä pitää tämä tieto saada myös digitaaliseen muotoon tarjolle. Ja sitten tietosuojakysymykset otettiin esiin, ne ovat myös tärkeitä tällaisessa yhteydessä, joten lopulta saatiin aikaiseksi se, että koko Eli tunnustetaan tietosuoja valtuutettu. Eli pyrittiin saamaan sinne kaikki mukaan, mitä siellä ei mukana ollut. Ja neuvosto oli oikein tyytyväinen, että me teimme tämän kaiken työn. Kaikki otettiin vastaan. Nyt tästä on sovittu neuvoston ja meidän kesken. Komissio on ottanut huomioon tämän, tehnyt kaiken, mitä ei etukäteen ollut tehty. Ja nyt se on sellaisessa muodossa, kun voidaan toivoa, Asia hoituu nyt paremmin. Afko viime viikolla äänesti tästä aiheesta ja nyt me olemme tehneet tätä yhteistyötä siis neuvoston kanssa. Voin vain sanoa, että ei tämä niin valtavan kiinnostava aihe on, mutta ikävä se olisi ollut, jos teksti olisi hyväksytty alkuperäisessä muodossaan. Ja siksi olen tyytyväinen, että avustajienikin täällä ovat olleet niin tarkkana ja viitanneet siihen – miten paljon ongelmia tässä asiassa oli. Hyvin nämä asiat on nyt ratkottu, joten todella toivon, että voimme tämän hyväksyä. Täysistunnossako? Eli toivon, että seuraavassa täysistunnossa äänestätte puolesta, että tämä ei maksa enempää kuin aikaisemmin. Ah, toivoisiko komissio nyt vaimosa käyttää puheenvuoron, niin kyllä se käy päinsä. Ehkä olin vähän epäystävällinen tässä, mutta mikään muu ei ollut mahdollista. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Komissio on kiitollinen valiokunnalle tästä suositusluonnoksesta. Olemme sisällöstä aivan samaa mieltä. Haluaisimme painottaa tätä yhtä tekijää, joka mainittiin mietinnössä. Erittäin hyvä eh, toimielinten välinen yhteistyö ja mahdollisimman nopeasti, jos saamme nämä ne vielä täysistuntoon. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Me teimme oman työmme. Ja vaikka se ollut meidän tehtävämme, varsinaisesti muutimme kaiken oikeaan suuntaan, joten kaikki varmasti voivat tukea meidän lähestymistapaamme. Toivon, että äänestetään puolesta. Tämä on kaunis rakennus, Firenzen instituutti on oltava siis sellainen, että sinne voivat kansalaiset päästä. No, tämä on kaikki nyt hoidettu, joten kiitos oikein paljon. Ja nyt koordinaattoreiden kokous, joten pyydän, että kaikki, jotka eivät kuulu koordinaattoreiden kokoukseen, voivat poistua tänne viettämään mukavaa iltaa ja muut jäävät tänne.